Good afternoon, dear colleagues. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Ehdotan, että aloitamme. Olen varma, että muut kollegat tulevat tänne ihan pian sen jälkeen, kun meillä on hyvin intensiivinen aamukokous ja hyvin paljon mielenkiintoisia kysymyksiä. Iltapäiväkään ei ole sen vähemmän mielenkiintoinen, mielenkiintoisia aiheita. Ensin PK-yrityspolitiikka, sitten komission jäsen Timmermans ja lopuksi satelliittinavigointijärjestelmät. Mutta nyt aloitamme keskustelusta komission kanssa monialaista pk-yrityspolitiikasta ja sen jälkeen heti tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen esittely. PK-yritysväline, tehokas ja innovatiivinen äh, ohjelma, joka kohtaa haasteita. Aloitamme nyt komission kanssa. Olemme iloisia, että täällä on rova Kristin Schreiber. Hän on COSME-ohjelman ja PK-yrityspolitiikan johtaja. Ja haluan muistuttaa teitä siitä, että vaikka mainitsemmekin PK-yritykset monissa yhteyksissä ja aina korostamme pk-yritysten merkitystä, kun puhumme teollisuuspolitiikasta, vihreän kehityksen ohjelmasta tai tutkimuksesta ja kehityksestä. Niin, ja monissa muissakin yhteyksissä mainitsemme pk-yritykset, niin tämä on ensimmäinen keskustelu pk-yrityspolitiikasta tällä kaudella. Komissio on pannut täytäntöön pk-yrityspolitiikkaansa monialaisesti eri ohjelmissa ja hankkeissa, mutta meillä on Rova Schreiber täällä. Hän varmasti antaa meille vähän selveämmän kokonaiskuvan siitä, miten nämä eri alat toimivat yhteen, millaisia voittoja on saatu aikaan, mitä haasteita on ja millaisia tulevaisuuden suunnitelmia. Meillä on 45 minuuttia aikaa, itse asiassa vähän vähemmän, koska aloitimme muutama minuutti myöhemmin, mutta meillä on tarpeeksi aikaa keskustella. Ja toimimme seuraavalla tavalla. Ensin annan rouva johtajalle puheenvuoron. Hän voi pitää noin 10 minuutin puheenvuoron ja sen jälkeen kuulemme teitä, ensin koordinaattoreita tai heidän varajäseniään ja sitten eh, rohkaisisin myös muita jäseniä osoittamaan kiinnostusta ja osallistumaan vuoropuheluun. Ja sitten lopuksi annan jälleen puheenvuoron Rouba Schreiberille. Hän voi vastata kysymyksiinne ja tehdä muutaman päätelmän. Rouva johtaja, teillä on puheenvuoro. Yes, thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Olen erittäin kiitollinen siitä, että minulla on mahdollisuus käydä teidän kanssanne tänään keskustelua olen siis PK-yrityspolitiikasta vastuussa growback osastolla ja minä käsittelen tätä meidän toimivaltuuksimme alaisuudessa, mikä liittyy tähän PK-yrityspolitiikkakehykseen ja puhun myöskin seuraavista askeleista, valmistelevista askeleista liittyen tähän strategiaan. Tätä työstetään ja 10. maaliskuutahan on tarkoitus käynnistää. No me emme ehkä valiokunnassa, mutta täysistunnossa olemme jo puhuneet tästä. Haluaisin korostaa, että jatkuva vuoropuhelu tämän valiokunnan kanssa on hyvin tärkeä meille ja viime vaalikaudella olemme saavuttaneet kovin, hyvin paljon yhdessä ja tästä syystä olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta. Tiedämme, että puheenjohtaja von der Leyen sanoi, että PK yritykset edustavat kaikkea sitä, mikä on hyvää taloudessamme. Ne ovat todellakin osa tätä taloutta kansalaisille. Euroopan parlamentti on er-, ollut erittäin vahva ääni pk-yritysten ja yrittäjien tukemisessa. Yhteiset toimenpiteemme ovat saaneet jo paljon aikaan. Jos nyt katsomme Kosmo, menee, menee Kosmo-ohjelman toimeenpano olemme saavuttaneet hyvin paljon rahoituksen saannissa, enemmän kuin puoli miljoonaa pk-yritystä on saanut 30 miljardia rahoitusta lainatakuiden kautta 15 VC-rahastoa, jota muuten ei olisi saatu. Sitten meillä on yritysverkosto 625 keskusta, järjestöä, jotka ovat noin 250 000 pk-yritystä auttanut kasvamaan. Ja sitten me tuemme myöskin ihmisiä, jotka haluavat perustaa oman yrityksen. Haluaisin korostaa, että nuorin yrittäjän järjestö se on osallistunut näihin ohjelmiin. Ja tämä on ollut aloite, joka tuli pilottihankkeena Euroopan parlamentilta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tällainen hieno ajatus syntyi parlamentissa ja sitä sitten kehiteltiin siitä eteenpäin. Ja sitten aihe, josta on puhuttu täällä, mutta myöskin IMKossa. Se on herättänyt paljon kiinnostusta. Olemme voineet myöhästyneitä maksuja vähentää. Tämä on erittäin tärkeää. Noin kymmenen päivää keskimäärin olemme vähän pystyneet lyhentämään viipeitä, mutta nämä ovat suuria haasteita, joita meillä tässä strategiassa on. En nyt puhu yksityiskohdista, mutta puhun nyt kahdesta tärkeästä asiasta, jotka, joita pk-yritykset kohtaavat. Ensinnäkin puhutaan siirtymästä kestäviin yritysmalleihin ja toisaalta siitä, että miten digitalisaation hyötyjä voidaan hyödyntää. Ja tähän liittyy myöskin kolmas tärkeä asia, myöskin sosiaalinen kohesio, eli se, että ketään ei jätetä ulkopuolelle, että PK-yritykset on täysin ö, integroitu sosiaalisen yhteiskunnalliseen verkostoon. Ja tästä syystä nyt on tullut melko helppoa perustaa yrityksiä, mutta meillä on vielä ongelmia kasvattaa tätä ja haluamme, että pienet yritykset entistä helpommin voisivat kasvaa suuremmiksi ja katsomme tätä ikään kuin ennalta käsin. Haluamme varmistaa, että että uusissa strategioissa kosketamme tärkeimpiä kysymyksiä. Haluaisin myöskin korostaa, että pohjaamme jo olemassa oleviin saavutuksiin. Tämä on tärkeä uusi pk-yritysstrategia totta kai. Sillä on kohteena kaiken tyyppiset ja kokoiset yritykset, perinteiset, uusyritykset, innovatiiviset operaattorit, jotka toimivat aktiivisesti työmarkkinoilla mutta keskitymme kuitenkin edelleen myös olemassa oleviin prioriteetteihimme. Emmekä tässä nyt eh, heitä lasta kylpyveden mukana ulos. Eh, me edelleen siis kohdennamme toimemme näihin eh, identifioimiimme puutteisiin ja pyrimme auttamaan pk-yrityksiä tarpeidensa saavuttamisessa ja teemme tiivistä yhteistyötä myöskin eri toimielinten, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa ja korostaisin myöskin tätä pekoyritysverkostoa. Sillä on ollut merkittävä rooli. Komission jäsen Breton kertoi täysistunnossa, että hän nimittää tällaisen lähettilään, pk-yrityslähettilään pian ja varmistaa myöskin, että hänellä on paljon näkyvyyttä ja varmistaa myöskin organisen linkin kansallisen ja paikallisen tason kanssa, jolla vahvistetaan siis se, että pk-yritykset ovat korkein prioriteetti. No nyt sitten tärkeisiin kysymyksiin. Parempi sääntely, kun puhutaan PK-yritysten kanssa. Tämä on yleensä se kaikkein tärkein, isoin huolenaihe. Ja tässä ollaan jo Olemme jo kuulleet tästä paremmasta sääntelystä ja one in, one out periaatteesta. Haluaisin korostaa, että kyse ei ole sääntelyn purusta, vaan siitä, että meillä on siis lainsäädäntöä kaikkein avoimimmalla, läpinäkyvimmällä tavalla. Totta kai ympäristösosiaalistandardit täytyy ottaa huomioon. On sitten vaikutusten arviointi. Meillä on PK-yritystesti, mutta me pyrimme totta kai parantamaan parantamaan tämän vaikuttavuutta. Ja tämä on tärkeää myöskin, kun ajatellaan vihreän kehityksen ohjelman toimenpiteitä. Ja kun mm, varapuheenjohtajan kanssa tästä puhutte, niin tulette varmastikin käymään keskustelua myöskin tästä aiheesta. Joten meillä on nämä perusvälineet parempaan sääntelyyn, mutta meidän täytyy vielä parantaa. Ja ehdotuksia strategiassa varmasti tähän liittyen tulee. Haluaisin myöskin painottaa tämä Digital by Default on tärkeää ja sitten täytyy ottaa huomioon asia, joka täältäkin usein on kuultu lainsäädännön kumulatiivista vaikutuksesta, sillä kun tulee tätä uutta lainsäädäntöä, ja tämä one in one out periaate varmasti myöskin vaikuttaa tähän kumulatiiviseen vaikutukseen. No sitten yhtenäismarkkinoista Tämä on tietysti tärkeä pelikenttä PK-yrityksille, mutta monissa tapauksissa on vielä liian paljon esteitä. PK-yritykset eivät näin ollen pysty kasvamaan yhtenäismarkkinoilla. Meidän täytyy varmistaa, että helpotamme myöskin ylhäältä alaspäin tapahtuvia aloitteita. Te täältä parlamentista usein tuotte näitä esille, missä PK-yritykset ovat ongelmissa esimerkiksi rajat ylittävissä tilanteissa ja haluamme varmistaa, että voimme parantaa näitä myöskin ylhäältä alaspäin. Ja sitten on tuo ylisääntely. Tiedätte, että jäsenvaltiot usein ylitoimeenpanovat, lisäävät vielä vaatimuksia ja tämä ylisääntely ei aina ole laitonta, se voi olla täysin laillista, mutta se voi kuitenkin tarkoittaa sitä, että sääntelystä tulee taakka pk-yrityksille. Ja tähänkin pyritään vaikuttamaan niin, että kansalliset lainsäätäjät ovat myöskin tietoisempia tästä aiheesta. Mainitsin jo lyhyesti nämä maksuviipeet. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä asia varsinkin joillekin jäsenvaltioille ja parlamentin jäsenet niistä jäsenmaista ovat kyllä näistä tietoisia. Meillä on tiettyjä aloja, sektoreita, missä kaksi kolmannesta laskuista maksetaan myöhässä, vähittäiskauppa, rakennussektori. Meidän täytyy puuttua näihinkin kysymyksiin, sillä haluamme varmistaa, että meillä valitsee tällainen nopeiden maksujen kulttuuri. No sitten rahoituksen saatavuus Kuten mainitsin, meillä on toimenpiteitä COSMA-ohjelman sisällä. Nämä jatkuvat myöskin Invest EU-ohjelman kanssa. On selvää, että me kaikki rahoitusvälineet tullaan ryhmittämään uudestaan. Tämä on tärkeää. Komissio ehdottaa 30 prosenttia budjettitakeista tätä PK-yritys ikkunaa varten. Tämä on merkittävä asia. Haluamme varmistaa, että rohkaisemme myöskin kestävää rahoitusta. Se on tärkeää ja meidän täytyy varmistaa, että tämä ei luo PK-yritykselle mitään lisätaakkaa. Ja haluamme varmistaa, että PK-yrityksille olisi helpompi hyödyttää myöskin pääomamarkkinoita ja tästä syystä haluamme myöskin aloitteen liittyen tähän IPO. Ja sitten haluaisin vielä korostaa ennen kuin näistä kysymyksiä, että kun ajatellaan tätä kansainvälistymistä sisämarkkinoilla ja se, että ekosysteemejä tuodaan yhteen, tämä on edelleenkin hyvin, hyvin tärkeää haluamme paremmin käyttää eri verkostoja, joita meillä on. Meillä on tämä Enterprise Europe, meillä on digitalisaatiohubit ja haluamme, että näitä linkkejä kasvatetaan ja että toiminta on relevanttia. Ja korostaisin vielä tässä, että meillä on ollut paljon ongelmia, on neuvoteltu vapakauppasopimuksista ja täytyy varmistaa, että PK-yritykset käyttävät näiden vapakauppasopimusten etuja ja saavat myöskin riittävästi tietoa tästä tässä siis näitä aihepiirejä ja mielelläni kyllä kuulen teidän kysymyksenne ja toivottavasti voin myöskin vastata niihin. It was really a comprehensive overview of all the Kiitoksia tästä kattavasta kokonaiskuvasta kaikista välineistä. Eh, ja tässä eh, käsitellään monia niistä kysymyksistä, joista olemme puhuneet. Eh, rahoituksen saanti, byrokratian purkaminen, se miten kasvatamme pk-yrityksiämme ja hankkeitamme, miten määrittelemme paremmin pk-yrityspolitiikkamme. Nyt menen poliittisten ryhmien pariin. Pyytäisin, että kollegat ilmaisivat, jos he ovat kiinnostuneita puhumaan, niiden kollegojen lisäksi, jotka puhuvat ryhmien puolesta EPPstä, edustaja Virkkunen. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Rova Schreiber esityksestänne. Te käsittelitte monia hyvin tärkeitä kysymyksiä puheenvuorossanne, kuten paremmat säädökset. Se on tietysti ykkösasia tälle valikunnallekin, koska me tiedämme, että usein Euroopan lainsäädäntö tehdään suurille yrityksille. Ja meidän tulisi aina huolehtia myös pienistä yrityksistä ja paremman säätelyn kautta. Ja on tärkeää, että komissio on sitoutunut jatkamaan tätä työtä – sillä, että kun yksi uusi hyväksytään, yksi poistetaan, ja PK-yritykset ovat hyvin kiinnostuneita tästä ja siitä, miten se pannaan toimeen. Te puhuitte myös myöhästyneistä maksuista, mikä on asia, joka nousee säännöllisesti esille PK-yritysten kanssa ja sidosryhmien kanssa. Tämä on todellinen ongelma, ja on tärkeää, että huolehdimme tästä direktiivillä, että se pannaan toimeen asiallisesti kaikissa jäsenvaltioissa kasvaminen on yksi tärkeä kysymys, siis scaling up. Se on asia, johon pitäisi keskittyä enemmän. Mutta haluaisin kysyä kaksi kysymystä teiltä. Me puhumme tänään myöhemmin hiukan enemmän horisontista. Ja se on myös tärkeä asia tälle valiokunnalle, miten pk voisi osallistua tähän horisonttiohjelmaan. Mutta olisi mielenkiintoista tietää, miten paljon te olette arvioinut komissiossa – Onko jotakin menestystarinoita, joita voisimme jakaa? Minkä tyyppiset pk-yritykset ovat hyötyneet horisontista? Ja mikä tekee prosesseista menestyksekkään, niin että voisimme jakaa parhaita käytänteitä Euroopassa? Ja sitten kysymys, joka liittyy digitaalistumiseen. Te puhuitte myös tästä. Me tiedämme, että monet pk-yritykset, joita meillä on, että digitaalistumisen vuoksi niillä on nyt <clears throat> uusia liiketoiminnan muotoja – mutta meillä on myös monia perinteisiä pk-yrityksiä, joilla ei ole taitoja toimia digitaalisena aikakautena. Ja haluaisin kuulla, miten te tämän näette. Onko meillä välineitä Euroopan tasolla, jolla voisimme rohkaista myös näitä perinteisempiä pk-yrityksiä niin, että nekin voisivat hyötyä digitaalistumisesta – ja selviytyä digitaalisella aikakaudella kilpailussa. Ja onko kysymys enemmänkin jostakin, josta jäsenvaltioiden tulisi huolehtia ja meidän pitäisi vain jakaa parhaita käytänteitä, vai onko jotakin, mihin te voisitte keskittyä PKY-strategiassa nimenomaan tähän PK-yritysten digitaalistumiseen? Thank you so much, madam virkunen. Kiitos oikein paljon, edustaja Virkkunen. Sitten Renew-ryhmästä Martina Javaloba. Äh, kiitoksia oikein paljon. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Kristiin. On mukava nähdä sinua jälleen. Vuoden 2020 työryhmässä äh, komissio sanoi luovansa tällaisen Fit for Future-alustan, johon tuodaan äh, yhteen erilaiset toimijat. Tarkoitus olisi yksinkertaista laatia parempaa sääntelyä, digitalisoitua. Mikä on tämän alustan vision takana? Voisitteko kertoa enemmän, miten tämä alusta vaikuttaa seuraaviin komission ehdotuksiin? Miten voimme olla varmoja, että pk-yritysten ääni ei pelkästään kuulu, vaan että myöskin toimitaan? Sitten nämä ovat päiviä, jolloin puhutaan jatkuvasti tekoälystä, puhumme hyvin paljon siitä, että pk-yritykset eivät ole kovinkaan innostuneita hyödyntämään PK, tekoälyä, koska on ongelmia mikroyrityksille ja startup-yrityksille saada rahoitusta korkean riskin hankkeille. Suuremmille pk-yrityksille ongelma on ehkä liiketoimintamallin muuttaminen. Se aiheuttaa hyvin paljon kustannuksia, vaikka löytää riittävää riittävä ja henkilöstöresursseja. Miten voitaisiin PK-yrityksiä saada kiinnostumaan äh, tekoälystä tai muusta nousevista teknologioista? Äh, avain asia on se, että miten saadaan aikaan läheinen keskustelu komission ja ASMEN kansallisten yhteyspisteiden ja mahdollisten eurooppalaisten digitaalisten innovointikeskusten välille. Ja sitten tämän jälkeen kuulemme tilintarkastustuomioistuinta PK-yritysvälineestä. Tehtiin tällainen tutkimus 2014-2020 edunsaajista, PK-yritysvälineen PK-edunsaajista 60 prosenttia niistä eivät tienneet täysin EUn rahoituksesta ja sen tuomista eduista. 60 prosenttia on suuri luku. Meillä on Kosmea, e, Esiriä ja monet näistä olisivat voineet hyötyä ylimääräisestä rahoituksesta, jota mitä voimme tehdä, millä tavoin voimme e, parantaa tiedotusta PK-yrityksille, koska tämä 64 prosenttia on luku, jonka pitäisi huolestuttaa meitä. Meillä ei ole kunnollista tiedotusta. Kiitoksia. Kiitos. Sitten ID puolesta edustaja Karokka. Kiitoksia. Terve tuloa johtajalle. Olemme kuulleet keskustelua sekä viime täysistunnossa, jossa komission jäsen Breton puhui ja hän kertoi näin strategian pääsuuntaviivoista. Tällä hetkellä olemme tällaisissa periaatteellisissa vaiheessa nyt pitäisi vähän konkreettisempia ehdotuksia saada. Äh, ensinnäkin kysyn teiltä tämä suositus 361 2003. Siinä puhuttiin äh, erästä asiasta, joka on Italialle erityisen tärkeä puhutaan PK-yrityksissä, mutta suosituksessa puhuttiin mikroyrityksistä, pienistä yrityksistä ja keskisuurista yrityksistä, koska monissa jäsenvaltioissa on pieniä yrityksiä, joissa on hyvin vähän työntekijöitä, ne kuitenkin pystyvät vaikuttamaan hyvin paljon valtion tai alueen BKT. -hän. Jos tämä suositus on vielä voimassa, niin pitäisi palata tähän konseptiin. Aina kun puhumme PK-yrityksistä, niin meidän pitäisi puhua myös mikroyrityksistä. Mm, konkreettisesti on hyvä, että komissaari puhui mahdollisesta mikro- ja pk-yritysvaltuutetusta. Katsotaanpa, kuka tämä henkilö tulee olemaan ja miten hän pystyy luomaan yhteyksiä muihin komission toiminta-alueisiin ja koko lainsäädäntöprosessiin. Voin ehdottaa muutamia asioita. Se, mitä komissio on tehnyt maksuviipeiden suhteen, on hyvä asia, mutta puhun nyt siitä, minkä itse tunnen. On tehty erinomaista työtä ja yritykset ovat vaikeissa olosuhteissa saaneet hiukan happea. Kuitenkin on tärkeää katsoa, miten tätä voitaisiin vielä tehokkaammaksi saada. Äh, sitten pitäisi vahvistaa tätä äh, Small Business Actia jatkaa tällä tiellä, mutta antaa myös äh, valtioille enemmän joustavuutta, erityisesti mitä tulee mm, ALV-tasoihin ja yksinkertaistetun verojärjestelyihin tällaisille yrityksille, samoin kuin luoton saanti. Myönteinen muutos pankkisääntelyyn voisi helpottaa lainan saantia erityisesti hyvin pienille yrityksille. Se on niille suuri ongelma. Meidän pitäisi tässä katsoa kun uudistamme strategiaa, sitä, että ottaisimme käyttöön jonkinlaisen säännön, joka liittyy tuotteen alkuperään, tuotteen alkuperämerkintään, made in-merkki. Tämä olisi hyvä pienille yrityksille. Ne, se voi mahdollistaa sen, että ne pysyvät pinnalla ja voivat jatkaa toimintaansa. Kiitoksia oikein paljon. Ehkäpä vastaatte näihin kolmeen puheenvuoroon ja niin sitten meillä on vielä kaksi puheenvuoroa. Koska teillä on lopussa aikaa, niin voitte sitten vastata niihin vielä. Olkaa hyvä. Yeah, thank you very much. Paljon kiitoksia. Tässä puhuttiin aika laajalaista kysymyksistä. Edustaja Virkkunen. Nämä, kirjoitin nämä asiat ylös, mihin haluatte vastaan, eli PK-yritysten digitalisoiminen, Meillä on pilottihanke nyt Kosme-ohjelman alaisuudessa käynnissä, jossa kohdennamme tätä rahoitusta juuri pk-yrityksille, joilla on tällainen digitalisaatioprojekti käynnissä. Eli ei, kyseessä ei ole yritys, joka haluaa ostaa, koko, haluaa ostaa uuden tietokoneen, vaan jolla on tällainen digitalisaatio siirtymä ikään kuin käynnissä ja tarvitsee luottoa tähän. Ja F toimeenpanee tämän kilpailun ja meillä on jo hankkeita, jotka ovat käynnistymässä. Tämä on ollut hyvin tärkeää nimenomaan rahoituspuolella ja sitten totta kai te molemmat esititte kysymyksiä tekoälystä perinteisempiin kysymyksiin. Ja mikä on tärkeää, on se, ja mitä strategiassa pyritään myöskin, on halutaan linkittää olemassa olevia tukimekanismeja. Meillä on nämä innovaatiokeskukset, mutta ehdotamme myöskin sitä, että niiden lukumäärää lisättäisiin. Haluamme varmistaa, että ne kohdentuvat erityyppisiin pk-yrityksiin, mutta niiden täytyy olla myöskin kansallisen ja paikallisen tason toimijoihin. Ja meillä on sitten yhteistyötä Enterprise Europe Network-verkoston kautta, ja tämä liittyy sitten myöskin tähän asiaan ja lukuun yli tämä 64 prosenttia rahoituksesta periaatteessa. Tähän on puututtu monella tapaa yhtäältä. Tämä Invest EU ja PK-yritys ikkuna tässä, jos on luovassa työssä, niin, niin ei tarvitse pohtia, että onko nyt Skosmen alaisuudessa vai minkä vaan tässä kun kaikki välineet toimivat hyvin, niin yritykselle ei ollut helppoa identifioida, mihin, missä kohtaa he ikään kuin pääsevät mukaan. Meidän täytyy myöskin varmistaa, että eri nämä yhteyspisteet ja Enterprise Europe, tämä Yritys Eurooppa-verkosto, niin tässä pyritään viemään yritykset tai johtamaan heidät parhaaseen mahdolliseen rahoitusjärjestelyyn – niille. Me olemme oppineet jo paljon. Meillä on ollut paljon toimenpiteitä myöskin viestintä tiedonanto puolella. Ja me olemme oppineet. Meillä on myöskin tämä EASMA-virasto, joka, jolla on paljon tällaisia aloitteita liittyen tähän tiedottamiseen, mutta kyllä vielä paljon voidaan tehdä. Kysytte myöskin, että mitä on opittu näistä välineistä Kyse on tällaisesta sekarahoituksesta ja usein kaikkein tehokkain tapa on ikään kuin sekoittaa näitä, yhdistää näitä ja tämä on myöskin se, mitä tullaan panemaan täytäntöön sitten tulevaisuudessa. Sitten tästä PK-yritysmääritelmästä. Totta kai on myöskin olemassa nämä ikään kuin mikroyritykset. Meillä on tällainen yleinen määritelmä. Aina kun katsomme tätä määritelmää, niin yhtäältä äh, pohditaan, että onko nyt esimerkiksi mikroyrityksille jotain tiettyjä toimenpiteitä, erityistoimenpiteitä, ja sitten täytyy jossain kohtaan hiukan ikään kuin laajentaa tätä määritelmää, vai pitäisikö olla jotakin muita määritelmiä. Tämä on hyvin looginen ilmiö, koska on näitä hyvin erityyppisiä yrityksiä, tärkeää meidän näkökulmastamme on se, että minkä tahansa määritelmän pitäisi olla sovellettavissa mahdollisimman monessa tapauksessa. Me emme halua lainsäädäntöä, joka pohjautuu siitä, että pk-yritykset jätetään pois. On joitakin tapauksia, missä olisi lauseke, joka ei pätisi pk-yrityksen tietyt kirjanpitovaatimukset sun muut, mutta kun ajatellaan periaatetta, että PK-yritykset eivät olisi mukana, tämä ei olisi järkevää, koska suurin osa yrityksistämme on PK-yrityksiä. Ja myöskin edustaja Virkkonen mainitsi, että haluamme soveltaa tätä pienet ensin, eli mikä tahansa lainsäädäntö soveltuu myöskin PK-yrityksiin. Jos PK-yritys voi soveltaa sitä, niin suurempi yritys onnistuu tässä niin ikään. Ja sitten tässä, on, tässä nämä asiat, jotka kirjoitin ylös, toivottavasti en unohtanut mitään, mutta kyllä sitten tämän tapahtuman jälkeen voin vielä vastata kysymyksiin. Kiitoksia. Nyt sitten puheenvuoroja kollegoilta tätä viimeistä kierrosta varten meillä on, ja sitten voitte vastata niihin, ja sitten ehkä johtopäätökset. Edustaja Pieper. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Saksaa. Rova Schreiber, olen täysin innostunut. Oli aikoja muutama vuosi sitten, jolloin komission pk-yritys eh, edustajat puhuivat 70 prosenttisesti rahasta, eh, tuista, kosmesta, rakennerahastoista. PK-yrityspolitiikka, se liittyi rahaan. Eh, tänään. Kuuntelin tarkkaan, mainitsitte tämän myös, se on tärkeää, mutta nyt 70 prosenttisesti puhuitte puiteolosuhteista PK-yrityksille. Puiteolosuhteet tarkoittavat digitalisoitumista, tietojen oikeudenmukaista saantia, se tarkoittaa pk-yritystestiä aina, kun meillä on lainsäädäntötyötä tekeillä, että katsomme, miten se vaikuttaa pk-yrityksiin puitteolosuhteet tarkoittavat one in, one out sääntöä ja puitteet tarkoittavat myös tätä PK-yritysvaltuutettua horisontaalista yhteyspistettä PK-yrityskysymyksille. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin siitä on herran Breton vastuussa, mutta se ei kyllä meille sovi. PK-yritykset kuuluvat komission puheenjohtajalle, eivätkä komission jäsenelle, joka on kilpailussa muiden kanssa, jotka kaikki käsittelevät pk-yrityksiä, herra Shevchovic, Rova Gabriel, eh, heidän työnsä liittyy myös PK-yrityksiin. Siksi olemme sitä mieltä, että PK-yritysten pitäisi eh, olla korkeammalla tasolla, nimittäin komission puheenjohtajan tehtävissä. Tämä on ensimmäinen kommenttini. Sitten Minulla on myös kysymys. Puhuitte midcap keskisuurista yrityksistä kuulin mielelläni, että niihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Miten sitten, kun meillä on tämä vihreän kehityksen ohjelma, jos meillä on pieniä yrityksiä, jotka tuottavat hyvin monipuolisesti, mutta aiheuttavat vain vähän päästöjä. Pitääkö niiden, vaikka niiden pitäisi ehkä osallistua päästökauppaan, niin eikö PK-yrityksien varten voitaisi tehdä poikkeusta tässä byrokraattisessa järjestelmässä. Ehkäpä tuki lainsäädännössä voisi olla poikkeuksia pk-yrityksille, jotka joutuvat investoimaan, koska ovat mukana tässä päästökauppajärjestelmässä. Äh, ehkäpä tätä vihreän kehityksen sopimusta voitaisiin sopeuttaa vielä pk-yrityksiin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bloss. Thank you very much. Kiitos. Ensimmäinen kysymykseni olisi, me katsomme ehdotettua budjettia, jota Suomi on ehdottanut hän ehdottaa, että vain kolmasosa ohjelmista saisi tukea, siis kolmasosa niistä, mitä parlamentti ehdotti, eli siis lisää rahoitusta tarvitaan pk-yritysohjelmille, mitä me teemme tälle. Haluaisin jatkaa keskustelua siitä, miten me saamme vihreän kehityksen ohjelman ja pk-yritykset yhteen. Mitä te aiotte tehdä sen varmistamiseksi, että myös kaikki pk-yritykset, jotka ovat 99 prosenttia Euroopan yrityksistä, myöskin noudattavat näitä ilmastoneutraalistavoitteita vuoteen 2050? Miten aiotte tukea niitä niin, että ne vähentävät omia kasvihuonekaasupäästöjään, mutta sen lisäksi myös käyttävät tätä tilaisuutta ja ovat ensimmäisiä toimijoita näillä uusilla markkinoille, jossa on kysymys hiilivapaista teknologioista. Mitä tulee olemaan se erityinen tuki, jota voitaisiin antaa näille yrityksille? Ja toisaalta, mitä on se erityinen tuki, jota te voitte antaa pk-yrityksille niin, että ne voivat omassa suunnitelmissaan, resurssitehokkuudessaan toimia niin, että niiden liikesuunnitelmat vastaavat näitä ilmastoneutraalius tavoitteita, siis vuosi 2050. Kiitoksia edustaja karvalio. Thank you, Chair. Thank Director to be here. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia arvoisa johtaja siitä, että olette tänään täällä. Olen samaa mieltä EPPn kollegojen kanssa. Kaksi tärkeintä kysymystä pk yrityksille ovat ensinnäkin puiteehdot, mutta osa näitä joita on sisämarkkinoiden loppuun saattaminen, oikeudenmukainen kilpailu, luoton saanto, byrokratian vähentäminen, se, että sääntely ei ole liian monimutkaista, koska sääntely ja kilpailu, miten nämä toimivat yhteen. Joskus tämä ei riipu eurooppalaista jäsenvaltioiden vastuukysymyksestä, vaan tässä nämä järjestelmät ovat sellaisia, että tässä on olemassa suuria esteitä pk-yritykselle. Päätöksenteko esimerkiksi tuomioistuimessa kestää kauan, eivätkä pk-yritykset voi lähteä sinne. No sitten taitojen, pätevyyksien saatavuus. Tämä on tärkeä Euroopassa, kun ajatellaan tekoälyä ja digitalisaatiota. PK-yrityksillä täytyy olla mahdollisuus saada näitä oikeanlaisia työntekijöitä, eikä heitä ole riittävästi tarjolla Euroopassa. Toivottavasti tämä asia otetaan esille, että komission jäsen Breton myöskin tätä käsittelee me tarvitsemme enemmän ihmisiä, siis insinööritaitoja, mutta juuri nämä ICT-kysymykset nimenomaan ovat tärkeitä tässä. Kiitos. Last but not least. Kiitoksia edustaja Carvalho ja lopuksi eh, edustaja Georgiou. Kiitos. Haluaisin kiittää myös rouva Schreiberia, mm, koska hän on tehnyt erittäin arvokkaita ehdotuksia, mutta minun mielestäni nämä ehdotukset, nämä julkilausumat, niiden tulisi muuttua toimiksi. Jos minä ja Hussein Bolt lähdemme samalta lähtöviivalta, tulos on kaikkien meidän tiedossa. Joten on maita, jäsenvaltioita, alueita, kuten Euroopan eteläinen osa, jotka kohtaavat valtaisan rahoituskriisin. Joten Rova von der Leyenin julkilausuman pohjalta, onko todellakin rehellinen aikomus määritellä pk-yritykset niin, että ne, jotka ovat pieniä perheyrityksiä, eivät tule poissuljetuiksi? Onko aikomus antaa vahvistettua rahoitusta Kosmelle? Onko aikomus tehdä julkisia investointeja, joilla tuettaisiin näitä pk-yrityksiä. Ja tämän lisäksi, onko todellinen aikomus saada aikaan muutoksia joihinkin kriteereihin, niin että jotkin pk-yritykset eivät heti aluksi ajaudu poissulituksi, kuten minun maassani. 99 prosenttia taloudesta perustuu pk-yrityksille, ja vuodesta 2013 tähän päivään asti 15 000 tällaista pk-yritystä on joutunut lopettamaan toimintansa. Tämä vaurioittaa talouden kehitystä. Thank you so much. Kiitos oikein paljon. Olkaa hyvä. Voisitteko vastata lyhyesti näihin puheenvuoroihin? Niin, kiitoksia. Ehkäpä nyt ryhmitän näitä kysymyksiä. Käsittelitte osittain samoja asioita tämä vihreän kehityksen ohjelma PK-yritykset hyvin selvästi kestävyys on samanaikaisesti suuri mahdollisuus PK-yrityksille. Haluamme todellakin auttaa tulevaisuuden ympäristöalan johtajia jopa asettamaan maailmanlaajuisia standardeja Tämä on ohjelmissamme selvästi keskiössä, mutta se on myös valtaisa haaste monille, erityisesti perinteisemmille pk-yrityksille. Monen täytyy saada aikaan kaksinkertainen muutos, sekä digitaalinen että ympäristöllinen, joten meidän täytyy rakenteellisesti tukea näitä yrityksiä ja rahoitusapumme täytyy keskittyä niihin. Mutta nyt teillä on sellainen aikataulu, että ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans tulee tänne iltapäivällä, joten herra Piper voi esittää hänellekin nämä kysymykset, koska tämä on tärkeää vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanossa. Yleisesti ottaen haluamme varmistaa, että meillä on kunnianhimoinen täytäntöönpano ja että pk-yritykset voivat hyödyntää mahdollisuuksia, mutta tietenkin niillä pitää olla mahdollisuus noudattaa ja meillä täytyy olla kunnollinen pk-yritystesti. Maria Karvaljolle eh, pätevyyksistä. Tietenkin tämä on erittäin tärkeää ja kun esitämme pk-yrityksille kysymyksiä niiden suurimmista haasteista, niin silloin pätevyydet ovat suurempi haaste kuin rahoituksen saanti. Erityisesti digitalisointi. Tässä teillä on mahdollisuus komissaarini kanssa keskustella huomenna digitalisoinnista. Ja haluan muistuttaa, että sen paketin lisäksi, joka meillä on 10. maaliskuuta pk-yrityksistä, sisämarkkinoista, niin sitten meillä on kai noin viikkoa myöhemmin pätevyyksiin liittyvä paketti, jossa puututaan kaikkiin näihin asioihin syvällisemmin, mutta olemme hyvin tietoisia tästä. Tämä on yksi avainkysymys, joka on ratkaistava. Sitten vastaan lyhyesti saksaksi, koska tämä oli teidän kysymyksenne, herra Piper, mitä tulee tähän PK-yritysvaltuutettuun tärkeää tässä yhteydessä on se, että eh, PK-yrityspolitiikan näkyvyys lisääntyy, että syntyy hyvää eh, vuoropuhelua PK-yrityspolitiikan välillä komission tasolla, joka koskee eri palveluyksiköitä tietenkin, ja kansallisen tason kanssa. Minä eh, en päätä PK-yritysvaltuutetun nimityksestä, jos katsotte tehtävä kirjettä, joka herra Breton sanoi, on hänen tehtävänsä nimittää tuo valtuutettu ja hän tulee henkilön nimittämään ja sitten katsotaan, mikä hänen paikkansa on. Mutta yhteen tavoitteemme on se, että pk-yritysvaltuutetulla on tärkeä rooli ja että hän ottaa huomioon PK-yritysten tarpeet eri komission toiminta-alueilla. Niin, ja sitten koko tämä kysymys, josta herra Giorgio puhui, siitä olemmeko vaikuttaneet, olemmeko saaneet aina muutoksia, mutta erityisesti kun katsomme Kreikkaa, niin olemme olleet varsin tehokkaita Kreikassa. Meillä on paljon rahoitusalan välittäjiä. Tilanne voisi olla vielä parempi, mutta olemme eh, edenneet siellä ja haluamme tietenkin varmistaa, että kaikki tämä toteutuu. Voisin nyt eh, kertoa teille valmisteluvaiheessa eh, olevan tulevan pk-yritysstrategian. Sitähän vielä kehitetään Äh, päätän tähän, koska haluatte mennä seuraavaan asiaan, niin tämä on ollut erittäin mielenkiintoista ja relevanttia nämä ehdotukset äh, työtämme ja strategiaa varten. Haluan korostaa sitä, että ei ole niin, että tämän strategian jälkeen pk-yritysten työ loppuu. PK-yritykset on aina pidettävä korkealla asialistalla äh, meidän on myös jatkuvasti luotettava teidän palautteeseenne ja siihen, mitä kuulette yrityksiltä, e, joten minä pidän tätä tällaisena jatkuvana prosessina myöskin tälle kaudelle, että kunhan meillä on tämä pk-yritysstrategia hyväksyttynä, pystymme yhdessä katsomaan, että täytäntöönpano onnistuu. Kiitos oikein paljon, rouva johtaja Schreiber. Kiitoksia alustuksestanne ja vastauksistanne. Rohkaisemme teitä tekemään jatkossakin tätä erittäin hyvää työtä, jota teette. Ja pidämme yhteyttä ja tuemme kaikkia näitä hyviä Eh, eurooppalaisia pk-yrityksiä koskevia aloitteita. Nyt jatkamme keskustelua pk-yrityksistä, mutta toisesta näkökulmasta meillä on eh, Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja mielenkiintoisia ehdotuksia miten voidaan parantaa niitä ohjelmia, joita unioni jo panee täytäntöön ja kutsun eh, tänne korokkeelle herra Brenningmeierin hän on eh, tilintarkastustuomioistuimen hollantilainen jäsen ja hän tulee esittelemään meille tänään tilintarkastustuomioistuimen pää eh, löydökset viimeisimmästä erityiskertomuksesta PK-yritysvälinetoiminnassa tehokas ja innovatiivinen ohjelma, joka kohtaa haasteita. Odotamme herra Brenningmeierilta arviota pk-yritysvälineen tehokkuudesta viime ohjelmakaudelta, mitä voimme oppia ja mitä voidaan tehdä, jotta tehokkuutta voitaisiin lisätä tulevaisuudessa. Rohkaisin kollegoja, jotka haluavat puheenvuoron ilmaisemaan puheenvuoron Äh, halukkuutensa äh, sillä tavoin, että äh, he nostavat nimikorttinsa pystyyn, niin kuin viimekin kokouksessa he tekivät. Ja nyt annan 10 minuuttia herra Brenninkmajerille. Sitten meillä on vain yksi kysymyskierros. Koordinaattoreilla on prioriteetti, mutta kaikki kollegat voivat esittää kysymyksiä ensimmäisellä kierroksella, ainoalla kierroksella, ja sen jälkeen saatte riittävästi aikaa vastata kollegojen kysymyksiin. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Chair Bushoi. Kiitos, puheenjohtaja Bushoi, mahdollisuudesta esitellä tämä tilintarkastustuomioistuimen kertomus teidän valiokunnallenne otsikko on PK-yritysrahoitusväline toiminnassaan vaikuttava ja innovatiivinen ohjelma, jolla on myös haasteita. Tärkein viesti on, että tämä PK-rahoitusväline on vaikuttava ja että on ehdotuksia, joilla voidaan parantaa sitä ja sopeuttaa sitä tulevaisuudessa, mutta se on todellakin hyvin tehokas väline. PK-väline liittyy innovaationeuvoston toimintaan myös. Minä olen antanut laajemman PowerPoint-esityksen, jossa on tietoa, mutta aion keskittyä muutamiin avainkysymyksiin omassa esityksessäni. Ensimmäinen kalvo kertoo siitä, se on tuolla ylhäällä siis. No, Miksi me teimme tämän tarkastuksen? Kuten aiemmin on jo havaittu, 99 prosenttia yritystoiminnasta on pk-yritysten pk-yrityksiä, joten tämä on hyvin tärkeää ja se on 66 prosenttia työllisyydestä, joka perustuu niihin yrityksiin. Meidän kysymyksemme Oliko kohteena oikeat PK-yritykset? Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Mikä oli maantieteellinen tavoittavuus ja miten, minkälaista osaamista saavutettiin ja mitä olivat parhaat, paras tuki, mitä on annettu tällä välillä ja mikä se vaikutus on ollut komission toimintaan. Onko komissio tukenut PK-yrityksiä, kyllä vai ei? Me saimme palautetta ohjelmasta arvioijilta, niiltä, jotka arvioivat ongelmia, joita pk-yritykset esittävät, ja sitten myöskin pk-yrityksiltä itsestään. Ja ensimmäisessä vaiheessa tätä, tätä toimivuusselvitystä, siinä todettiin, että se houkuttaa pk-yrityksiä EUn ohjelmiin. Se on tällainen välittävä tekene, joka on todellisen elämän ja pk-yritysten väline välillä. kostat kost, kustannukset ovat hyvin suuria. Tällä on myöskin päällekkäisyyttä samantyyppisten ohjelmien kanssa joissakin maissa, ei kaikissa maissa. Kakkosvaihe, innovaatiohanke. Se on tehokasta tukea pk-yrityksille. Sitä pidetään suuresti arvossa eh, sidosryhmien piirissä ja sillä on vipuvaikutusta myöskin EU-brändiin. Tämä on tällainen myönteinen palaute, jota saatiin vaiheessa kolme oli kysymys tällaisesta pk-yritysten tukemisesta. Tämä on yhä kasvava kierros, joka lähtee liikkeelle näistä tottavuusselvityksistä, sitten innovaatiohankkeista ja sitten kolmantena vaiheena tämä tuki kasvua varten. Ja tämä laajentaa hyötyä, se tukee kasvua. Haitta on kuitenkin se, että se on käynnistetty liian myöhään, eikä se ollut riittävän räätälöity. Tärkeä kysymys on myöskin maantieteellinen jakauma. Ja tässä kalvossa olen antanut yksityiskohtaisempaa tietoa, maakohtaista tietoa, mutta tässä voidaan nähdä, että itse asiassa Euroopassa on kaksi pk-yritysten ryhmää, kaksi maiden ryhmää, on alhaisempi ryhmä ja korkeampi ryhmä. Ja tärkeä kysymys onkin, mitkä maat ovat PK-yrityskehityksen kärjessä ja mikä ryhmä eniten hyötyy tästä välineestä. Minun täytyy myöntää, että me keskitymme eu maihin, mutta on myöskin EUn ulkopuolisia maita, jotka voivat hyötyä tästä välineestä. Ja mainitsin erityisesti Israelin, joka on erittäin tehokas rahoituksen houkuttelemisessa, resurssien hankkimisessa tästä välineestä. Mutta tämän <clears throat> grafiikan takana on myöskin tietoja, jotka ovat tärkeitä, mitkä ovat syyt näihin eroihin jäsenvaltioiden välillä. Ja tämä viittaa siihen, että me kenties silloin voimme tietää se, mitä jäsenvaltioiden tai komission tulisi tehdä, jotta voidaan parantaa yksittäisten maiden sijoittumista nimenomaan alemmassa ryhmässä. Ensinnäkin se, että on olemassa erilaisia kansallisia strategioita. Hyvin tärkeä kysymys on se, että on yhteys kansallisten strategioiden välillä jäsenvaltioissa, ja esimerkiksi tämä on selitys sille, miksi Israel on niin kovin tehokas. Heillä on kansallinen strategia, joka keskittyy PK-välineeseen, mutta myöskin muita maita. Kaikkien maiden tulisi, niillä pitäisi olla tällainen voimakas pk-yritysväline, joka keskittyy vain innovaatioihin. Komissio vain rajallisesti on ähm, edistänyt tätä välinettä, puhunut siitä, että tämä voisi olla tärkeää niissä maissa, jotka ovat saaneet äh, suhteessa vähän tukea tästä välineestä, ja sitten se, että on erilaista tukea, mitä kansalliset yhteyspisteet tarjoavat. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Nämä kansalliset yhteyspisteet jäsenvaltioiden tasolla, ne voivat äh, hyvinkin huomata tavalla, tavalla myönteisesti vaikuttaa siihen, miten PK-väline toimii. Nyt tulemme sitten muutamaan havaintoon, jotka koskettavat heikkouksia valintamenettelyssä, kun valitaan eri hankkeita, joita esitetään. Ensinnäkin rajalliset resurssit – Nämä ovat resursseja, joita on arvioijilla. Arvioijat antavat palautetta sanoen, että aika rajoitukset, jotka liittyvät siihen, miten päätetään valinnasta, ovat todella liian rajallisia heille. Tämä estää heitä toiminnassaan. Toinen kysymys, mikä on erityisen tärkeää, on se, että se on nähtävissä tässä kuviosta on se, että uudelleen tehtyjä hankeesityksiä voisin sanoa, että tämä <clears throat> saattaa näyttää, kun kysymys olisi arpajaisista, että jos sen saa ensimmäisellä kierroksella myönteistä tulosta, menen toiselle kierrokselle ja sitten menen kolmannelle kierrokselle. Mutta tämä vaikutus, joka on toisella ja kolmannella esityksen uudelleen tekemisellä on se, että se heikentää järjestelmää siinä mielessä, että se vie paljon energiaa siinä, miten tehdään ratkaisuja, päätöksiä näistä eri hankkeista, mutta tulokset ovat kuitenkin rajalliset. Johtopäätöksemme, me olemme havainneet, että on ollut useita tiuhan tapahtuneita muutoksia tavoitteissa ja kohderyhmissä, mikä luo epävarmuutta. Tämä on hyvin tärkeä asia. Olemme nähneet tämän aiemminkin horisontti 2020 yhteydessä varmuusohjelmasta – on tärkeää ajatellen ohjelman tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Sitten on myöskin vaara tällaisesta, että tästä siirrytään ulkoiseen investointeen, yksityisiin investointeihin, eli yritykset saavat tukea, mutta yksityinen investointi jää tämän ulkopuolelle. Sitten vaihe kolme, tämä tuen antaminen Tämä on se vaihe, jossa yritysten pitäisi laajentua. Tämä on siis tällaista yritystoiminnan nopeuttamisen palvelua. Ja tämä usein käynnistettiin liian myöhäisessä vaiheessa. Se on nyt olemassa ja se on tehokas. Ja viimeinen johtopäätös on se, että edunsaajat tarvitsevat lisärahoitusta. Minä olen nyt sitten siirtymässä meidän suosituksiimme. Parannettava eh, tiedottamistrategiaa ja tukea kansallisille eh, yhteyspisteille parannettava valintaprosessia ja rajoitettava uudelleen samojen hankkeiden uudelleen esittämistä, pohdittava uudestaan vaihetta yksi – joka siinä mielessä on tärkeää, että tämä vaihe yksi on sellainen, että sitä yhteisö pitää suuressa arvossa, mutta sitä pitäisi kehittää edelleen. Se, että luodaan synergiaa EU-rahoitusvälineihin ja komission täytyy lisätä tietoaan eh, tuensaajien tarpeista. Kiitos. Uh, Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä hyvin mielenkiintoista tarkastuksesta ja hyvin rakentavasta sellaisesta. Eh, johtopäätökset ja suositukset ovat enemmän kuin tervetulleita. On tärkeää, että ne otetaan huomioon. Nyt puheenvuorot kollegoilta. Aloitan edustaja Virkkusesta EPPn puolesta. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja kaikkia asiantuntijoita. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen raportti. Luin sen heti, kun lähetitte sen meille. Ja oli mielenkiintoista nähdä kaikkia tilastoja ja eroja jäsenvaltioiden välillä siitä, että kuka on hyötynyt tässä horisontti PK välineistä, varsinkin kun minä tulen Suomesta ja usein Suomessa kuulemme kritiikkiä, että meidän PK-yrityksemme eivät tiedä, miten hakea horisonttirahoitusta, mutta nähtävästi ovat olleet hyvinkin menestyksekkäitä tässä. Kansallisen tuen rooli on tässä ilmeisesti ratkaisevan tärkeää. Ja kun ajatellaan koko tätä innovaatioekosysteemiä kansallisella tasolla, miten se toimii, jos ymmärsin oikein, Tämä on ehkä yksi tärkeimmistä syistä, miksi joissakin maissa pk-yritykset ovat olleet niin menestyksekkäitä ja ovat saaneet tukea kotimaistaan. Ja niillä on tällainen niiden toimintaa tukeva innovaatioekosysteemi ja se toimii myöskin Euroopan tasolla. Tämä on tärkeä raportti meille, kun suunnittelemme seuraavaa horisonttiohjelmaa meidän tulisi varmistaa, että parhaat hankkeet, parhaat pk-yritykset saavat rahoitusta, eivät ainoastaan ne, jotka tietävät, miten hakea. Tässä on meille työsarkaa, mutta suosituksissanne mainitsette myös sen, että meidän tulisi katsoa synergioita eri rahoitusvälineiden välillä Euroopan tasolla. Voisitko kertoa meille hiukan enemmän löydöksistä? Oliko jotain erityisiä ongelmia eri rahoitusvälineiden välillä, että ne eivät toimineet riittävän hyvin tässä horisonttirahoituksessa. Mä haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta. Tämä oli mielestäni erittäin hyvä raporttia tulemme käyttämään sitä nyt tässä uudenkin ohjelman työstämisessä. Kiitos oikein paljon edustaja Jabalova. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ja tervetuloa tähän valiokuntaan, Alex. Olen tottunut näkemään sinua vain talousarvojen valvontavaliokunnassa viimeisen viiden vuoden ajan. Mutta hienoa, että olet täällä, koska on hyvä, että voimme puhua tästä kertomuksesta tässä valiokunnassa. Mainitsin tämän jo aikaisemmin keskustelussa me sanoimme, sanoin tämän jo aikaisemmin, että 64 prosenttia pk-yrityksistä eivät tiedä EUn rahoitusmahdollisuuksista. Tämä on aika huolestuttavaa. 64 prosenttia on hyvin paljon. Ja puhutte eh, tässä kertomuksessa uudenlaisesta tiedotuksesta, paremmasta tiedotusstrategiasta. Meidän pitäisi yhdessä pyytää komissiota ähm, muokkaamaan tiedotusta. Mutta missä ongelmakohdat piilevät? Miksi ei tiedetä edunsaajien rahoitustarpeista? Miksi komissio ei sitä tiedä, koska joka päivähän me puhumme pk-yrityksistä, joten meidän pitäisi tietää, mitä tarpeita niillä on. Meidän pitäisi ymmärtää nämä tarpeet, missä pullonkaula on, mitä voimme tehdä paremmin ja mitä voimme valiokuntana tehdä, koska asiaa tietenkin työstämme. Sitten korostatte sitä, että kansalliset yhteyspisteet ja pk-yritykset olisivat hyötyneet vakaammista prioriteeteista. Tämän mm, olemme jo usean otteeseen sanoneet, että ei ole selkeitä prioriteetteja aluksi. Jos aivan selvästi ei ole prioriteetteja ja indikaattoreita, niin ei pääse minnekään, koska ei voi edetä ilman selkeitä prioriteetteja. Joten mitä meidän pitäisi ehdottaa komissiolle Äh, vakaista prioriteeteista. Ja viimeinen asia on tämä PK-yrityksen äh, ensimmäisen vaiheen aloitteesta. Tämä ei löydy tästä äh, se tilanteesta, mutta ensimmäinen vaihe kuitenkin tuo lisäarvon. Ehkä minun pitäisi esittää kysymys komissiolle. Miten komission löydökset otetaan huomioon horisontti Euroopan strategisessa suunnittelussa, mutta jos te sanotte, että on lisäarvoa, mutta ekvivalenttia ei ole, niin mikä on pielessä? Miten tämä pitäisi järjestää tulevaisuuden kannalta? Olemme erittäin tärkeässä vaiheessa. Nyt suunnittelemme kaikkea tulevaisuuden kannalta, joten meidän täytyy nyt oppia tästä kertomuksesta. Kiitoksia oikein paljon ja odotan kovasti kaikkia seuraavia kertomuksianne, jotka liittyvät PK-yrityksiin, tutkimukseen ja innovointiin, koska olette suuri asiantuntija alalla. Ja todella tärkeitä kommentteja teette näissä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa. Kiitoksia Martina ja edustaja Borkia. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä hyvin tarkasta ja kattavasta esityksestä. Kyse on esityksestä, joka esittelee suositukset. Pidämme niitä hyvinä ja hyödyllisinä, hyödyllisenä erityisesti kun puhutaan kustannuksista, kaksinkertaisuuden vält- toteuttamisesta, vaikeuksista saada rahoitusta tai siitä, että pitäisi tiedottaa niistä enemmän. Italiassa esimerkiksi on ajatus, että kansallisissa yhteyspisteissä on virkamiehiä, joilla on valitettavasti hyvin paljon vapaa-aikaa ja tämä johtuu siitä, että he hallinnoivat välineitä, joita valitettavasti ei tunneta. Eli kun puhutaan tarpeesta parantaa eh, tiedotusta, niin olen kyllä sataprosenttisesti samaa mieltä. Ehkäpä olisi mielenkiintoista yhdistää tämä keskustelu eh, myöskin keskusteluun vihreän kehityksen Äh, ohjelmasta. Yritykset äh, kysyvät itseltään, onko hyödyllistä äh, edistää näitä pk-yritysrahoitusvälineitä, kun sitten samalla pk-yritykselle asetetaan uutta taakkaa, ähm, uusia vaatimuksia. Monet näistä vaatimuksista liittyvät vihreän kehityksen ohjelmaan. Nyt ensimmäinen kysymys on, miten voitaisiin tehokkaammin rahoittaa ilman, että mm, syntyy uudenlaisia velvoitteita, jotka erityisesti ovat taakkana pk-yrityksille. Jos todella haluamme tukea pk-yrityksiä, niin sitten nykyisen politiikan uudistamisen lisäksi meidän itrevaliokunnan jäsenten pitäisi vastustaa sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat muka ympäristön kannalta hyviä, mutta ne vaan lisäävät hallinnollista taakkaa. Ja sitten tämä suullinen kuuleminen arviossa, sen käyttöönotto on jakanut määrärahoja maantieteellisesti hyvin eri tavalla ja jotkut maat ovat kärsineet tästä. Haluaisin tietää, jos mahdollista, mitä mieltä olette asiasta. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Borkia. Onko muita kollegoita, joka haluaisi puheenvuoron? Ei näytä olevan. Voisitteko olla niin hyvä ja vastata näihin kysymyksiin? Ja jos haluatte jotain vielä lisätä, niin olkaa hyvä. Ja sitten johtopäätökset. Thank you very much. Kiitos kovasti puheenjohtaja, kiitos kovasti mielenkiintoisista kysymyksistä ja havainnoista. Pyrin eh, antamaan niille asianmukaisen arvon vastauksessani. Ensimmäinen asia, joka liittyy kokemuksiin Suomesta – ja havainto, joka liittyy tähän kysymykseen, onko Suomi esimerkki. Tehokas esimerkki ja johtopäätös on, että Suomi on tehokas, jos <clears throat> katsotaan maantieteellistä PK-välineen jakautumista Euroopassa. Tärkeä kysymys kuitenkin on, ja tämä liittyy myös vastauksena eräisiin muihin kysymyksiin, se, miten vaikuttavaa on kansallisten tukikeskusten toiminta. Esimerkiksi juuri tämä kansallisen innovaation ekosysteemi, josta te puhuitte, tämä on hyvin tärkeää. Keskusteluissa eri maissa me havaitsimme, että joissakin maissa esimerkiksi ongelmana on, että PK-yritykset ja yrittäjät eivät luota hallituksen instituutioihin, mikä estää niitä myöskin ottamasta yhteyttä. Tämä on asia, joka myöskin vaikuttaa siihen, miksi on tällaiset kaksi ryhmää Euroopassa, ne jotka ovat eturintamassa ja ne jotka ovat hiukan jäljessä. Teidän kysymyksenne koski myös eh, eri rahoitusvälineitä. Ja komissio voi luoda synergiaa muiden rahoitusvälineiden kanssa. Ensinnäkin komission pitäisi olla tietoinen siitä, mitä ovat edunsaajien rahoitukselliset tarpeet. Tästä on puhuttu jo aikaisemmin. Ja tähän asti eh, tämä on ollut aika rajallista. Ja kysymys nousee esille sitten myös siitä, että onko kysymys tietystä rahasummasta tai luotosta, vai onko olemassa jonkinlaista eri eriytettävyyttä siinä, mitä tarpeita PK-yrityksillä on, ja uskoakseni tämä olisi haaste komissiolle, että se tarttuisi näihin kysymyksiin ja katsoisi, millä tavoin PK-yritykset tarvitsevat tukea. Toiseksi komission pyrkiä etsimään yhteistyömahdollisuuksia kansallisten instituutioiden kanssa, jotka tukevat eh, PK-yrityksiä. Tämä saattaisi ottaa komissiota siinä, että se tietäisi, mitä tietyissä maissa PK-yritykset, minkälaisia tarpeita niillä on tai tietyillä alueilla. Ja komission pitäisi myöskin lisätä tiedottamista ja markkinointistrategioita nimenomaan siinä mielessä, että saadaan EUn ja kansalliset rahoitusohjelmat, koska me havainneet, että joissakin maissa on päällekkäisyyttä sen suhteen, mitä komissio tekee ja mitä tapahtuu kansallisella tasolla. Joten enemmän tällaisia räätälöityjä lähestymistapoja, ne voisivat tässä olla avuksi. Ja neljänneksi tulisi olla myöskin tehokasta tiedottamista yksityisten ja julkisten pääoman tarjoajien välillä, ja tähän asti tämä on ollut hyvin rajallista ja pirstaleista. Joten yksi askel eteenpäin voisi olla se, että pyrittäisiin katsomaan, että tapahtuu yhtenäisyyksiä siinä, miten julkisesti, julkisella yksilöllä rahoituksella annetaan tukea yritykselle rahoituksessa. Te puhuit, Lavajova sanoi, että 34 prosenttia olet tietoinen tästä välineestä ja tämä on ratkaisevan tärkeää. Ja olen tässä täysin yhtä mieltä, että se on ratkaisevan tärkeää, nimittäin tieto siitä, että on olemassa väline, että tietoa tulisi levittää. Olemme antaneet neuvon komissiolle, että se lisäisi tiedottamista ulkomaailmaan. Ja me tulemme myöskin osaltamme tekemään tätä, koska tämän jälkeen minä menen eh, Euroopan PK-yritysten verkostoon ne, ja siihen on mil, miljoonat yhteydessä tähän verkostoon, eli tätä kautta voimme lisätä myöskin tietoa näistä välineistä. Olen havainnut, että on erittäin tärkeää, että kansallisten yhteyspisteiden kautta komissio voi saada tietoa siitä, mitä ovat pk-yritysten rahoitukselliset tarpeet – ja minä uskonkin, että komissio voi tätä kautta parantaa tietoaan. Korostitte sitä, mikä merkitys on vakailla prioriteeteilla. Sanoitte, että tämä on avainkysymys. Ja minä uskon, että toisaalta välineet, kuten tämä, ovat sellaista työtä, joka jatkuu koko ajan. Komissio ottaa tässä aina uusia askelia, joten tietty kehitysohjelmassa on osa sen kehitystä, mutta toisaalta uskon, että olette oikeassa, jos havaitsette, että on olennaista, että komissio vakauttaa prioriteetit, jotka määritellään pk-yrityksille. Mitä tulee sitten tähän ykkösvaiheeseen? Me olemme havainneet kaksi asiaa, jotka liittyvät siihen, että vaihe yksi on tavallaan irrallaan. Minusta on toisaalta se, että tätä vaihetta yksi pidetään arvossa eh, ja sillä on valtaisesti lisäarvoa ja tästä syystä me annamme komissiolle sen neuvon, että se pohtisi uudestaan sitä, miten ykkösvaiheen välinettä mitä sille tehtäisiin, koska saattaa olla niin, että hyvinkin olennaisia pk-yrityksiä jää ulkopuolelle siitä, että meistä ne eivät sitten tule mukaan tähän, vaikka ne voisivat itse asiassa kuulua tämän välineen piiriin. Ja sitten edustaja Borgia, te kysyitte kysymyksiä vihreän kehityksen ohjelmasta ja ilmaisitte toisaalta huolestuneisuutenne – sanoakseni ehdollisuudesta ja taakasta, joka liittyy pk-yrityksiin silloin, kun ajatellaan tätä ehdollisuutta. Meidän on myönnettävä, että hyvin pitkälti jo on synergiaa PK-välineen ja vihreän kehityksen ohjelman välillä on paljon synergiaa ja jos analysoidaan niitä tukia, joita myönnettiin vuonna 2018, niin voidaan nähdä, että ainakin 40 prosenttia hankkeista, joita tuettiin, ovat yhteydessä ympäristökysymyksiin, samoin myöskin energian, liikenteeseen ja ravintoon. Joten komissio on liikkumassa kyllä oikeaan suuntaan. Muiden alueiden hankkeet, kuten teollisuus, neljä 2.0, niilläkin, niissäkin on voimakkaita komponentteja, jotka liittyvät vihreän kehityksen ohjelmaan. Resurssit, joita on syntynyt vihreän kehityksen ohjelman puitteissa ja ennen kaikkea EU-rahoitusvälineiden kautta, voivat myöskin hyödyntää, hyödyttää pk-yrityksiä, jotka ovat käyttäneet pk-välinettä ja voivat tätä kautta laajentaa toimintaansa. Tässä on kyllä oikeaan suuntaan menossa, mutta olen yhtä mieltä teidän kanssanne siinä, että jos komission ponnistelut vihreän kehityksen ohjelman osalta antavat ymmärtää, että hallinnollinen taakka pk-yrityksille on liian suuri, silloin me tavallaan hukkaamme oikeat tavoitteet tässä aloitteessa. Puheenjohtaja, uskon, että vastasin kaikkiin kysymyksiin. Yes, indeed, and you answered. Kyllä, todellakin ja vasta sitten yksityiskohtaisesti hyvin konkreettisia vastauksia. Kiitoksia vielä kerran läsnäolostanne, vastauksistanne, tarkastuksesta ja suosituksista, jotka ovat erittäin tärkeitä niille instituutioille, jotka näitä ohjelmia panevat täytäntöön, mutta myös meille, jotka olemme lainsäätäjiä. Ja me tulemme jatkuvasti tekemään suosituksia lisätäksemme PK-yritysten läsnäoloa ja valtaa Euroopan teollisuudessa ja taloudessa. Kiitoksia, että olette täällä, pysymme vuoropuhelussa. Ja nyt pidämme viiden minuutin tauon ennen kuin varapuheenjohtaja Timmermans saapuu valiokuntaamme. Kiitoksia.

Dear colleagues, uh, I propose to start again uh, Hyvät kollegat, ehdotan, että jatkamme. Meillä on kunnia isännöidä ensimmäistä kertaa tällä kaudella valiokunnassamme herra Franz Timmermansia. Hän on johtava varapuheenjohtaja ja vastaa eurooppalaisesta vihreän kehityksen ohjelmasta. Se esiteltiin ensimmäistä kertaa joulukuussa 2019. Komissio esitteli tiedonannon Euroopasta vihreän kehityksen ohjelmasta, jossa määriteltiin toimia ähm, joilla voidaan puuttua ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin. Tämä on ehkä yksi tärkeimmistä strategista politiikan aloista tuleville vuosille. Hyvin kunnianhimoiset tavoitteet siinä, hyvin äh, kunnianhimoinen politiikka ei helposti täytäntöön pantavissa, mutta jos sen panemme täytäntöön, se tulee huomattavasti muuttamaan talouksiamme, yhteiskuntiamme ja parantamaan ympäristöämme huomattavasti. Meillä on puolitoista tuntia aikaa tähän keskusteluun. Asiasta ollaan hyvin kiinnostuneita. Monet kollegat ovat jo puheja listalla me eh, järjestämme neljä puhu, puheenvuorokierrosta, koska meillä on paljon kollegoita ja haluatte esittää paljon konkreettisia kysymyksiä. On tärkeää, että varapuheenjohtaja Timmermans ehtii vastata kysymyksiin. Annan herra Timmermansille puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. Sitten on koordinaattorien kierros. Sitten kaksi kierrosta kollegoita, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Nyt annan heti puheenvuoron herra Timmermansille ja pyytäisin häntä ystävällisesti esittelemään visionsa, komission vision ja mitä uusia yksityiskohtia meillä on viime viikkojen keskusteluista sen jälkeen, kun meillä oli tämä tiedonanto ja parlamentin päätöslauselma vihreän kehityksen ohjelmasta. Kiitoksia herra Timmermans jälleen kerran, että olette täällä tänään. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Kovasti odotan tätä keskustelua tänään. Tämä on minun ensimmäinen mahdollisuuteni keskustella tässä parlamentissa vihreän kehityksen ohjelmasta ja sen konkreettisesta jaosta. Minä teen tämän tietäen, että vihreän kehityksen ohjelmalla on vahva julkinen tuki. Se antaa meille mahdollisuuden yhdistää kolme suurta haastetta, joita yhteiskunnalla on. Ensinnäkin ilmastokriisi, johon on puututtava. Meidän täytyy vain katsoa, miten mallit muuttuvat. Katsokaapa tulvia yhdistyneessä kuningaskunnassa – suuri kylmyys Espanjassa ja monia muitakin kysymyksiä. Tämä antaa meille äh, mahdollisuuden kehittää kasvustrategiaa äh, teollisen vallankumouksen aikana. Me olemme keskellä teollista vallankumousta, jolla voi olla todellinen murrosvaikutus mutta se antaa myös suuria mahdollisuuksia luoda toisenlainen talous, osallistava talous, jossa kukaan ei jää jälkeen, jossa luodaan uudenlaisia työpaikkoja, mutta sitä varten on saatava aikaan rakennemuutosta ja rakennemuutos on aina vaikeaa ja vaarana on, että liian monet ihmiset jäävät matkan varrelle ja siihen meillä ei ole varaa. Ja sitten kolmas haaste on väestö kehitys. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy olla paremmin organisoituja voidaksemme antaa kansalaisille ne pätevyydet, joita he tarvitsevat voidakseen olla menestyksekkäitä siinä taloudessa, joka syntyy tässä teollisessa vallankumouksessa. Joten vihreän kehityksen ohjelma on Euroopan mahdollisuus muuttaa nämä haasteet mahdollisuuksiksi. Erityisesti mm, ITRE on varmasti kiinnostunut tähän keskivälin osaan, miten järjestämme taloutemme niin, että se torjuu ilmastokriisiä ja samalla antaa mahdollisuuksia kestävämmällä tavalla. Ja pian me tulemme julkaisemaan kiertotaloustoimintasuunnitelmamme, joka on seurantaa sille, mitä olemme jo tehneet. Siinä keskitytään siihen, mitä meidän täytyy tehdä hukataks, sen välttämiseksi, että hukkaamme tuotteita, että äh, te, taloudessa äh, kaivetaan raaka-aineita, käytetään niitä ja heitetään niitä pois. Meidän täytyy muuttaa tämä todelliseksi kiertotaloudeksi, jos emme toimi. Biomassan, fossiilisten polttoaineiden, metallien ja mineraalien käyttö tulee kaksinkertaistumaan äh, seuraavien vuosien aikana. Muovin käyttö tulee kaksinkertaistumaan jo seuraavan 20 vuoden aikana. Ja mm, pian tarvitsemme kolme planeettaa kulutuskäyttäytymistemme tukeaksemme. Emmekä me voi sanoa maailmalle, että jotta meidän kulutuskäyttäytymisemme voisi pysyä samana, niin teidän täytyy vähentää omaan, ettekä voi kasvaa samalle tasolle kuin me. Ihmiset eivät tule koskaan sitä hyväksymään ja heitä on paljon enemmän kuin meitä tulevaisuudessa, joten hyödynnetään tämä potentiaali kaikkialla meidän tulisi lisätä niiden aineiden osuutta, jonka kierrätämme. Pystymme jätteistä tekemään mahdollisuuden, ei pelkästään kustannuserän. E, eikä mikään tästä ole radikaalisti vihreää. Emme me yritä pakottaa kansalaisiamme elämään luolissa ja syömään ruohoa, vaan kyse on siitä, että tarkoitetaan korkea hyvinvoinnin ja kehityksen taso tulevaisuuden taloudessa. Tämän kiertotalousohjelman ytimessä on kestävien tuotteiden politiikka-aloite. Tämä tulee olemaan suuren muutoksen tuoja. Se muuttaa sen tavan, jolla me tuotamme ja kulutamme ja tekee meidän tuotteistamme kestäviä ja sellaisia, että ne voidaan, ne ovat kustannustehokkaita. Ja meidän politiikkamme tulee olemaan laajaa ja konkreettista. Se, mitä minä pelkään, on mm, suurin haaste meille kaikille. Eli otetaan tämä yleinen tuki vihreän kehityksen ohjelmalle, niin me tarvitsemme myös tukea näille konkreettisille toimille. Ne voivat olla varsin haastavia ja muuttaa ympäristöä voimakkaasti ja ihmisten täytyy olla tietoisia eh, niiden sisältävistä mahdollisuuksista. Tämä on eh, hyvä uutinen kansalaisillemme. Tuotteet kestävät pitempään, käytämme enemmän kierrätettyjä materiaaleja ja varmistamme, että tuotteet eivät rikkoudu ennen kuin niiden elinkaari on päättynyt. Ähm, ja tässä äh, tämän kestävien tuotteiden politiikan keskiössä on se, että tuottajat, äh, kuluttajat voivat äh, korjata on heillä on oikeus siihen. Ähm, me pystymme kaikki varmasti ymmärtämään tämän. Ajatelkaapa, että voimme älypuhelimemme korjata ennen kuin ostamme uuden, että meillä on vahvempia latureita ja puhelimia, jotka eivät mene rikki, kun lapset ne pudottavat, että me emme huomaa, että emme voi päivittää enää puhelimia juuri kun tulee uusi puhelin markkinoille. Tämä varmaan rauhoittaa kansalaisia, jotka pelkävät, että he eivät pysty ostamaan kestäviä tuotteita, jotka ovat supermarketissa ja ajattelevat, että eivät voi ajatella planeetan rajallisuutta, kun he eivät tiedä, miten selviävät kuun loppuun. Joten luodaan kestävämpiä tuotteita, jotka ovat helpommin käytettävissä. Tehdään taloudesta sellainen, että se todella toimii kansalaisille. Teemme tämän yhdessä teollisuuden kanssa perustuen tuotteiden ähm, Ähm, äh, sitä saatuaan tietoon äh, yritämme saada aikaan tuotteita, joiden hiilijalanjälki on parempi äh, ja varmistamme sen, että tuottajat eivät ainoastaan tuhoa suurta määrää tuotteita, vaan siksi, että tulee uusi tuote markkinoille. Voimme aloittaa prioriteettialalta, esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiasta, tekstiilistä, pakkauksista ja sitten voimme jatkaa muille osa-alueille. Kuten tiedätte, mm, kiertotaloudessa aiomme tehdä myös ehdotuksen teollisesta strategiasta. Me tulemme takaamaan tukea strategisille tuotantoketjuille. Nämä ovat minulle niitä arvoketjuja, jotka ovat lupaavia, koska ne ovat myös kestäviä. Puhdas liikkuvuus, puhdas teräs, vety ja akkuja sähköistä liikkuvuutta varten. Ja myöskin näiden ketjujen sisällä kiertotalous on paras vaihtoehto. Jos pystymme esimerkiksi kierrättämään akkumme kestävällä tavalla, niin Äh, se tulee huomattavasti hyödyntämään tulevaisuuden puhtaita ajoneuvoja. Jos noita akkuja pystytään enää ajoneuvoissa käyttämään, niin niitä voidaan soveltaa johonkin muuhun. Me tiedämme, äh, että unionissa on jo paljon tällaisia aloitteita. Toivoisin, että tämä valiokunta ja jäsenvaltiomme näkisivät sen suuren mahdollisuuden tässä. Kiertotaloussuunnitelmat voivat olla osa jäsenvaltioiden energia- ja ilmastosuunnitelmia. Tämä on esimerkki siitä, miten Äh, jos tekee mm, hyvää planeetalle, niin voi tuoda myös työpaikkoja äh, ja äh, mahdollisuuksia yrityksille. Mutta jotta tämä toimisi, niin me tarvitsemme sen, että kaikki ovat tässä mukana. Yleisö, teollisuus, akateemikot, ähm, tiedotusvälineet ja poliitikot ovat kaikki laajalti samaa mieltä, että että tämän muutoksen tapahduttava tavalla, jossa kukaan ei jää jälkeen. Mutta ongelma on tietenkin yksityiskohdissa ja konkreettisissa toimissa. Ja meidän komissiossa on tehtävä ehdotuksia, jotka on hyvin arvioitu vaikutustensa suhteen niin, että te pystytte päättämään, mihin suuntaan haluamme mennä. Ja todella odotan teidän mielipiteitänne tästä asiasta. Erittäin tärkeä elementti on energiasiirtymä. Se on elementti, joka on on ehkä kaikkein tärkein siinä, että voiko vihreän kehityksen ohjelma onnistua. Meidän on luovuttava fossiilis siis polttoaineista, riippuvuudesta niihin ja luotava riittävästi kestäviä energialähteitä, joita talouteemme toimii myös tulevaisuudessa. Tarvitsemme paljon enemmän sähköä kuin nyt. Kestävää energiaa tuulen ja aurinkoenergian kautta etenee nopeammin kuin oltaisiin koskaan voitu ajatella, mutta hyvin usein meiltä puuttuu infrastruktuuria verkkoja, jotka vievät tuon energian sinne, missä tarvitaan. Ja meiltä puuttuu potentiaali säilöä tätä energiaa, kun me sitä tuotamme, niin että voimme käyttää sitä, kun sitä tarvitsemme. Nämä ovat valtaisia hankkeita, joihin meidän on investoitava tulevina vuosina, jotta tämä siirtymä olisi menestys. Ilman Euroopan parlamenttia se ei tule onnistumaan ja siksi haluaisin kiittää teitä lopuksi tästä päätöslauselmasta, jonka puolesta äänestitte. Se on suurin tuki, jonka vihreän kehityksen ohjelma on tähän mennessä saanut, ja se varmasti auttaa meitä vakuuttamaan jäsenvaltiot siitä, että kannattaa mennä tähän suuntaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, hyvä johtava varapuheenjohtaja. Kiitoksia tästä teidän puheenvuorostanne. On erittäin tärkeää, että sanoitte, että meidän on kaikkien tehtävä yhteistyötä, ja jotta tämä kunnianhimoinen suunnitelma onnistuisi, tarvitsemme, jos ei yksimielisyyttä, niin ainakin, että suuri määrä sidosryhmiä toimii yhdessä ja menee samaan suuntaan. Suunta on olemassa, tuki on laajaa Euroopan parlamentissa, mutta yksityiskohdat eivät ole selville, eikä ole yksimielisyyttä, eikä edes enemmistöä monista näistä yksityiskohdista, kuten varmasti huomaatte, kun kollegat esittävät konkreettisia kysymyksiä. Mutta kiitoksia vielä kerran, ja nyt menen heti koordinaattoreihin tai poliittisen ryhmien edustajille edustajiin. Kolme minuuttia maksimissaan. Aloitan EPPn edustaja Karvaljosta. Cheers, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset johtava varapuheenjohtaja tästä esityksestä ja innokkuudestanne. Haluaisin tässä ottaa kolme asiaa esille, jotka ovat kansanpuolelle tärkeitä. Ja varmasti monet muut kollegat tulevat vielä täydentämään näitä. Se, että puhutaan vihreän kehityksen ohjelmasta, niin puhutaan samanaikaisesti edullisesta vihreästä teknologiasta ja tarvitaan enemmän tutkimusta. Ja me luotamme tässä paljon tähän tulevaan horisontti Eurooppaan ja pyydämme tukeanne rahoitukseen ja kunnianhimon suhteen, mutta täytyy myöskin varmistaa, että jäsenvaltiot pitävät myöskin tutkimusta ja kehitystä tässä prioriteettina myöskin yksityinen sektori on tässä tärkeää. Eli meillä täytyy olla puhdasta teknologiaa eri osioissa. Sitten toinen asia, pidämme tervetulleena tätä kunnianhimoa, jota olette osoittanut vihreän kehityksen ohjelman osalta, mutta on tärkeää, että tämä kunnianhimo pohjautuu täydentävä kokonaisvaltaiselle vaikutusten arvioinnille. Me tiedämme tarkkaan, kun meille on luvattu, että miten tässä voidaan edetä. Meillä on myöskin ehdot, ennakkoedellytykset ja teknologia tätä varten. Eli tämä oli siis kommentti. Ja nyt sitten kysymys, vaikutusten arviointi miten nyt valmistaudutte tähän ja miten nämä asiat kehittyvät näissä eri salkuissa. Ja sitten viimeinen kommentti ja kysymys liittyy kiertotalouteen. Olette sanonut ja olemme samaa mieltä siitä, että tarvitaan äh, tässä eri politiikan aloja, mutta tämä, tässä on häilyvä raja mahdollisuuksien ja taakan välillä pk-yrityksillä ja teollisuudella. Miten voitte varmistaa, että tämä todellakin on mahdollisuus eikä lisätaakka eh, sille, että tässä nyt menetettäisiin työpaikkoja, että ei saada tätä kasvua eteenpäin, vaan että mennään takapakkia. Miten voitte varmistaa, että digitalisaatio kiertotalous, vihreä talous, nämä kaikki yhdessä, miten ne voivat olla olla ikään kuin tässä asioita eteenpäin vievä voima eikä lisätaakka. Kiitos. Kiitoksia edustaja Dannika, SNDn koordinaattori. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin hyödyntää tätä mahdollisuutta puhua romaniaa, jotta romanialaisetkin voisivat kuunnella ja kuulla joitakin asioita, jotka heitä varmasti kiinnostavat. Herra varapuheenjohtaja, olette varmasti olette tunnettu hyvin päättäväisenä henkilönä ja kun jotain ehdotatte, niin toteutatte sen ja kukaan ei epäile täällä parlamentissa, etteikö näin käyvisi. Ja siksi meidän päätöksemme tukea tätä vihreän kehityksen ohjelmaa on sellainen, että se eh, yhdistää kaikki poliittiset ryhmät. Mm. Vihreän kehityksen ohjelma on liian tärkeä Euroopan unionille, etteikö se voisi onnistua. Ja haluan vielä toistaa tämän. Olen varmasti samaa mieltä suurimman osan kollegoista kanssa. Tässä on joitakin asioita, joista haluan korostaa. On joitakin jäsenvaltioiden, joiden tilante on hyvin erilainen, erittäin vaikea. Heillä on tietynlainen perinne ja tämä on se tilanne. Puhun nyt Romaniasta. Tutkimukset, joita olen nähnyt, joita on joulukuussa esitelty parlamentissa, niin – Romaniassa pitäisi investoida 4 prosenttia BKTstä joka vuosi tästä vuodesta lähtien, jotta se saavuttaisi vuoden 2030 tavoitteet. Äh, tässä on nyt noussut esiin kysymyksiä, miten tämä onnistuu, ja ensimmäinen on se, että pitäisi laatia jonkinlainen tiimi, joka auttaa näitä valtioita, joilla on erityisongelmia ja luotaisiin suunnitelmia niin, että nekin pystyvät täyttämään tavoitteensa vuodelle 2030-2050. Samanaikaisesti olisi erittäin tärkeää, että keskustelemme virtahevosta olohuoneessa koska tämä, kaskus, joka on tämä keskustelu kaasusta tai ei kaasusta, miten tähän nyt sitten puututaan. Jotkut jäsenvaltiot suunnittelevat korvaavansa hiilen kaasulla, mutta toisaalta sanotaan, että hiiltä ei saisi korvata kaasulla, vaan jollain muulla kun on joku parempi teknologia. Tämä aiheuttaa suuren ongelman. Ja ne, jotka vastustavat tätä vihreän kehityksen ohjelmaa, se joutua siitä, että käytetään tällaista teknologiaa, jota emme halua, joka saastuttaa hyvin paljon. Olen hyvin huolestunut myös monivuotisista rahoituspuitteista, koska se leikkaa määrärahoja horisontti Euroopasta. Miten me voimme sitten löytää määrärahoja vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseen? Tarvitaan uutta teknologiaa esimerkiksi varastointiin, tarvitaan teknologiaa nythän varastointiteknologia on 99 prosenttisesti ähm, sellaista, että, ähm, että energia varastoidaan suuriin vesialtaisiin. Äh, sitten on puhuttu paljon vedystä. Vety on innostunut, mutta äh, vetyä pitää pystyä tuottamaan äh, kestävään hintaan ja tämänkin pitäisi olla prioriteetti eh, komissiossa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Nika Renew-ryhmästä, edustaja Grydler. Monsieur le vice-président. Kiitoksia arvoisa varapuheenjohtaja. Hyvää päivää. Meillä on kolme kysymystä teille. Ensinnäkin tästä digitalisaatiossa sitten hiilestä irtautumisesta teollisuudessa, teollisessa tuotannossa ja sitten No, liittyen tähän vihreän kehityksen ohjelmaan, no ensinnäkin tämä digitalisaatio, tässä tämä on hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet. Jos tämä olisi maa, niin se olisi viidenneksi suurin maailmanlaajuinen hiilidioksidipäästöjen päästäjä, kun ajatellaan siviiliilmailua. No sitten kun ajatellaan sen vaikutusta ympäristöön, niin voitaisiin 6-8 prosenttia ajatella kaikista päästöistä niin tämä olisi samanlainen vaikutus kuin kaikkien ajoneuvojen kohdalla. Joten nyt sitten täytyy tätä, näitä päästöjä vähentää ja tarvitaan strategisia toimenpiteitä niin, että päästään pohdittuun, valmiiksi ajateltuun kilpailukykyiseen digitalisaation ja joiden ilmastovaikutukset sellaisia, että ne voidaan perusteella. No sitten hiilestä irtautuminen, se, että voitaisiin nyt teollisuus muuttaa neutraaliksi kestävällä tavalla, niin tarvitaan todella paljon toimenpiteitä. Energiatehokkuutta täytyy parantaa ja myöskin tuotantoa, tuotannosta täytyy hiiltä vähentää. Tarvitaan bio, biomassaa, teollisuusprosessien sähkökäyttöä ja mm, hiilen talteenottoa. Näitä ei ole vielä kaupallistettu. Esimerkiksi vedyn osalta tarvitaan merkittävää tekniikan kehittämistä. Tämä vaikuttaa kustannuksiin ja teollisuuden toimijat eivät voi rahoittaa tätä edistä, edistystä, vaan tarvitaan politiikkaa ja sääntelyä sekä tukea Joten mikä nyt on Euroopan komission strategia, jotta voitaisiin nopeuttaa kehitystä ja tätä, näiden teknologien käyttöä eh, hiilen poistamiseksi? Ja sitten viimeinen kysymykseni 30 sekunnissa. Eh, eh, tässä on myöskin, kun ajatellaan Galileoa, Kopernikusta, mutta niilläkin on merkittävää vaikutusta ja komissio nähtävästi on unohtanut nämä vihreän kehityksen ohjelmasta. Miten voitaisiin paremmin tämä avaruusteknologia eh, sisällyttää tähän eh, vihreän kehityksen strategiaan? Eh, on behalf of... Kiitoksia, herra Grudler. Sitten IDEn puolesta koordinaattori herra Borkia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tervetuloa varapuheenjohtaja Timmermansille. Hyödynnän hänen erinomaista italian kielen taitoaan nyt tässä. Herra Timmermans, haluaisin aluksi kertoa teille vähän erilaista näkemyksistä, joita olen nähnyt sekä hallitusten että että komission tasolla. Esimerkiksi Kreikan pääministeri vähän aikaa sitten sanoi, että vihreän kehityksen ohjelma tulee osoittamaan kaikki täytäntöönpanon ongelmat, kun puhutaan määrärahoista. Tämän tietävät kaikki. Sitten Hollannin pääministeri sanoi, että vihreä siirtymä tulee olemaan kestävä ainoastaan, mikäli työllisyys ja talouden kasvu taataan. Ja Puolan pääministeri puhuu vihreästä siirtymästä epäoikeudenmukaisena, joka ei ota huomioon yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tässä on kyse er, kolmesta erilaista näkemyksestä, kolmesta eri poliittisesta ryhmästä, joten Tämä huoli ei liity pelkästään johonkin tiettyyn poliittiseen liikkeeseen, vaan se on levinnyt laajalle. Myöskin komissiossa Breton on puhunut 25 vuoden ajasta, jota tarvitaan, jotta tämä siirtymä saadaan päätökseen, kun taas korkeudustaja Borrell, kun hän puhui nuorista Fridays for Future mielenosoittajista, sanoi, että näille nuorille sukupolville pitää selittää, että heidän täytyy välttämättä alentaa elintasoaan, jos he haluavat saavuttaa sen, minkä puolestaan mieltä osoittavat. Yhteenvetona nämä eri näkemykset vihreän kehityksen ohjelmasta, ne voivat jo aiheuttaa ensimmäisiä ongelmia ensimmäisiä murtumia. Mutta jos emme onnistu löytämään riittävästi julkisia määrärahoja ja jos emme onnistu kannustamaan yksityisiin investointeihin riittävästi, niin täytyykö sitten vihreän kehityksen ohjelmaa pienentää ja jos, niin millä tavoin? Komissio, äh, neuvosto aikoo pian tehdä päätöksiä äh, seuraavista monivuotisista rahoituspuitteista ja nyt epäviralliset lähteet sanovat, että on hyvin vaikea päästä yhteisymmärrykseen. Jäsenvaltiot eivät ole valmiita tätä tuhannen miljardin ohjelmaa rahoittamaan. Haluaisin, että kommentoisitte tätä. Ja sitten arvostin kovasti sitä, että äh, alustuksessa ne puhuitte väestön kehityshaasteesta. Se on tärkeä vihreän kehityksen ohjelman kannalta. Voisitteko tässä vaiheessa äh, yleisen lähestymistavan lisäksi kertoa enemmän siitä, miten aiotte puuttua tähän haasteeseen? Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten vihreiden puolesta koordinaattori edustaja Niinistö. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Tyydytyksellä kuulin, että aluksi sanoitte luettelemalla asioita, joiden parissa tehdään työtä. Se on hyvä asia, koska teollisuusstrategia ja eh, kiertotalouden toimintasuunnitelma on tärkeää saada liikkeelle ja nyt on käynnissä eikä pidä vain odottaa arviointeja, jotka liittyvät päästöjen rajoittamistavoitteisiin. Ja myös kääntelin ITREn lähestymistapa asiassa on selvää, että Eurooppa voi ratkaista ilmastokriisin ja luoda kestävän talouden itselleen vain ottamalla teknisen johtajuuden energia- ja ympäristöteknologian alueella ja luomalla teollisuustyöpaikkoja, jotka ovat pitkällä tähtäyksellä kestäviä. Samaan aikaan me emme voi huijata itseämme silloin kun mietimme sitä, mihin investoidaan ja niin miten paljon – tässä on kysymys suuresta mittakaavasta. Me tarvitsemme säädöksiä, me tarvitsemme sel- voimakkaan hintasignaalin, että markkinoilla tapahtuu liikettä, että haitallisia tuotteita ei tule markkinoille ja että kierrätystä edistetään ja että hiilellä on hinta, joka ottaa siihen, että markkinat liikkuvat, mutta tarvitaan myös paljon eurooppalaisia investointeja. Kysyisin teidän näkemystäni siitä, mikä on tilanne monimuotoisen rahoituskehyksen suhteen. Ei näytä hyvältä, kun otetaan uusia investointeja ilmastoon ja horisonttiin. Tätä pitäisi vahvistaa mutta tarvitaan investointipankkia, eh, jotka olisivat myöskin mukana investoimassa eh, reaalitalouteen myöskin EKP. Miten voitaisiin tällaista rahoitusta tukea ilmasto eh, houkuttimiin Euroopassa? Sitten kysyisin 50-55 prosentista siis tavoitteena päästöille, jota te arvioitte, koska tarkoituksena on, että Eurooppa olisi johtajana, että se osoittaisi omalle väestölle ja myöskin muulle maailmalle ennen Glasgown kokousta, mitä tehdään. Aiotteko tehdä ehdotuksen, joka voitaisiin hyväksyä yhteispäätösmetelystä ennen Glasgown ilmastokokousta tänä vuonna, niin että meillä on todellakin vankka päästötavoite, päästön vähentämistavoite vuoteen 2030, ja olisi kuulla, että tämä toimii mahdollisimman pikaisesti – ja sitten parlamentti varmasti tulee tukemaan tässä, koska enemmistö parlamentin jäsenistä on 55 prosentin leikkauksen takana. Sitten pitää ottaa huomioon loppuasetus ja käsitellä sitä. Se merkitsee sitä, että pitäisi vahvistaa energiatehokkuustavoitteita, ponnistelun jakaa LULUCF. Jos vain katsotaan sitä, miten paljon pitää investoida jos ajatellaan tätä uudistamisaaltoa, niin että voidaan saavuttaa nykyiset energiatehokkuustavoitteet olemassa olevien rakennusten osalta. Se on josta 20 miljardia euroa vuodessa. Ja nämä kaikki kaikki näitä tavoitteita pitäisi vahvistaa ja lisätä. Päätökset pitäisi tehdä nopeasti. Miten te näette sen, miten arvioinnin jälkeen, kun tavoitteita on arvioitu, miten laajennetaan eh, suunnitelmaan ja tehdään ehdotuksia ja sitoudutaan tähän suunnitelmaan ja myöskin muihin tavoitteisiin heinäkuuhun 2020 mennessä, kuten annettiin ymmärtää tiedonannossa, joka koski vihreän kehityksen ohjelmaa. Kiitoksia ECRn puolesta koordinaattori ja varapuheenjohtajamme herra Krasnedowski. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä oma, omalta poltani haluan myöskin esittää muutaman kysymyksen. Mitä komissio aikoo tehdä, kun kyse on päästö ponnistelujen jakamisesta. Kun Britannia lähtee, miten me voimme jakaa nämä ponnistelut, kun ajatellaan päästöjen vähennystä? Taakka täytyy jakaa eri tavalla – Brexitin jälkeen. Miten aiotte nyt tämän jakaa? Tehdäänkö vaikutusten arviointia ennen näitä päätöksiä? No sitten toinen kysymykseni. Tämä liittyy siihen, mitä edustaja Nika kysyi. Meillä on tämä ilmastoneutraaliustavoite vuodelle 2050. Liittyykö siihen vaikutusten arviointia? eri maista meillä on oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, mutta tuletteko myöskin kompensoimaan niitä maita, jotka ovat jälkijunassa ja joilla on enemmän haasteita edessään kuin muilla? Belgian kansallispankki on arvioinut hiljattain tätä ilmastoneutraalisuusprojektia. Pankin viranomaiset totesivat, että vihreän kehityksen ohjelmalla voisi olla sama vaikutus kuin öljykriisillä 70-luvulla. Totta kai Belgian keskuspankki oli pessimistinen, mutta mikä teidän näkemyksenne, näkemyksenne on tähän liittyen? Tämä on varoitus Belgian pankin puolelta Muut kollegat ovat jo ottaneet myöskin tärkeitä kysymyksiä esiin ja haluaisin nyt jatkaa samalla linjoilla ja esittää seuraavan kysymyksen. Käydään keskustelua vihreän kehityksen ohjelmasta ja samanaikaisesti on myöskin monivuotisen rahoituskehyksen prosessi. Onko näiden välillä jotakin linkkiä? Jos ehdotuksemme tehdään leikkauksia, jos budjettia hoikennetaan – Onko tällä vaikutuksia vihreän kehityksen ohjelmaan, joka on niin kovin kunnianhimoinen? Vai eikö näillä prosesseilla ole mitään yhteistä? Tätä pohdin, koska kaikki pohdimme samaa, että kuka maksaa näistä kunnianhimoisista hankkeista. Tämä on mielenkiintoista. Kenelläkään ei ole vastausta. Kiitos. Yeah last but... Kiitos oikein paljon ja lopuksi Goen puolesta edustaja Cornelia Ernst. Kiitos. Mekin onnittelemme tästä vihreän kehityksen ohjelmasta korkeista tavoitteista. Luonnollisesti tuemme teitä ja aina etenkin kun on kyllä siitä halutaan toimia johdonmukaisesti. Se ei ole kovinkaan yksinkertaista. Meillä olisi neljä kysymystä. Ensinnäkin raha. Me tarvitsemme eurooppalaista rahaa jäsenvaltiot eivät kuitenkaan haluaisi maksaa, jotenkin nyt haluavat sitten selvitä tästä jollakin tavalla. Toisaalta, ja edellinen puhuja teki tämän jo selväksi, me tarvitsemme myöskin kansallista rahoitusta. Se on täysin selvää. Ja tämä merkitsee sitä, että jäsenvaltiossa pitää olla valmiutta ja myöskin kykyä tähän. Kysymykseni kuuluu, eikö pitäisi myöskin eh, vakaus- ja kasvusopimusta hiukan korjata – voitaisiin katsoa, että tällä säästöpolitiikalla, jos sitä kokonaan luvulta ainakin uudistettaisiin sitä niin, että sanotaan, me emme voi jatkaa tähän malliin, koska vaihtoehto oli se, että käytettäisiin jäsenvaltioissa rahaa niin, että edelleen kiinnistettäisiin yksityistämistä, mutta sekään ei näytä toimivaan. Katsokaapa, mitä Kreikassa tapahtuu. Joten minä haluaisin pysyä kansallisella tasolla. Eikö pitäisi pohtia sitä, miten kasvu- ja vakaussopimuksen osalta toimitaan vastaisuudessa? Sitten toinen asia. Se on, se on tällainen asia, joka on todella järisyttävä Saksassa. Saksahan on autokansakunta, näin voidaan sanoa, auto on joskus jopa tärkeämpi kuin perhe ihmisille. Kyllä, kyllä, on tällaistakin. Aika ajoin todellakin voisi kuvitella, että näin on. Eilen Saksan talousministeri Altmaier vaati, että Saksan autoteollisuus vihreän kehityksen ohjelmassa joutuu alistumaan tiukemman säätelyn kohteeksi. Haluaisin kuulla, mitä te sanotte tästä. Miten me suhtaudumme autoalaan? Mikä on teidän ehdotuksenne? Sillä uskon, että autoteollisuutta emme nyt voi ihan näin helpolla tästä päästää. Sitten uusiutuva energia, joka pitäisi edelleen vahvistaa, siitä puhutaan koko ajan. Samaan aikaan kuitenkin luotiin lista tällaisista kaasuhankkeista, joita halutaan tukea – mutta uusiutuvia energioita ei lainkaan. Siksi kuuluukin kysymykseni, mihin suuntaan teidän ehdotuksenne menee siinä suhteessa, tuolla massiivisesti edistettäisiin uusi, uusiutuvia energioita ja sitten kuluttajaa. Te sanoitte itse, että tämän pitää olla tasapainoista, sosiaalista, ihmiset täytyy saada mukaan. Ja jos nyt katson Itä-Euroopan suuntaan, erinäisissä maissa tiedämme, että köyhyyttä on paljon ja energian hinta nousee. Myös meillä Saksassakin energiahinta nousee. Miten me suhtaudumme tähän? Siis että saisimme aikaan sen, että tämä olisi todella sosiaalisesti tasapainosta ja että energiaköyhyyttä ei olisi suuressa määrin, siis että ihmisillä olisi varaa esimerkiksi lämmittää ja niin kuin joissakin jäsenvaltioissa lämmitetään sitten puulla tai öljyllä, mitä me emme halua. Thank you so much, dear Kiitos oikein paljon. Hyvä johtava varapuheenjohtaja. Annan teille nyt puheenvuoron, jotta voitte vastata koordinaattoreiden puheenvuoroihin. Ehdotan seitsemän minuuttia niin, että sitten on vielä enemmän aikaa kysymyksille. Also. Ymmärrän kyllä, mutta toivon myös, että kolleganne ymmärtävät, että en nyt tässä kaikkiin kysymyksiin voi kovinkaan yksityiskohtaisesti vastata, mutta lähden liikkeelle välittömästi. Vihreä teknologian täytyy olla sellaista, että siihen on varaa ja se miten sitä nopeasti voidaan parantaa, niin sitä nopeammin siihen myöskin on varaa. Ja tämä on osa teollisuuspolitiikkaa paperia, jonka tulemme esittämään niin kuin myöskin kiertotaloustoimintasuunnitelman. Ette edustaja Kavalio esittämä kysymyksen ja voin keskittyä siihen heti. Meidän ei tarvitse keksiä niitä teknologioita, joita me tarvitsemme useimmat ovat jo olemassa, mutta niistä puuttuu tätä skaalaa ja tukea siinä suhteessa, että niitä voitaisiin välittömästi käyttää talouden muutoksiin. Mielenkiintoista tässä on se, että teknologia on olemassa. Sanoisin myöskin, että rahaa on. Se, mitä me tarvitsemme, on se, että meidän täytyy järjestäytyä, varsinkin eurooppalaisena, niin, että meillä on ikään kuin eurooppalaisia voittajia, niin että meillä on se skaala kehittää näitä teknologioita ja sitten antaa ne käyttöön tätä siirtymää varten. Ja näin pitää käydä. Ja monet teistä myöskin mainitsivat, että yksi tekniikka, joka on kaikkein lupaavin ja jossa on hyvin paljon eri soveltamisaloja, jossa Eurooppa edelleen on johtavassa asemassa ja jossa meidän täytyy todella massiivisesti investoida, on vety vetytalous minun näkemykseni mukaan on yksi suuremmista mahdollisuuksista, joka Euroopalla on, koska se koskettaa niin monia muita asioita. Jos puhuu ihmisten kanssa esimerkiksi eurooppalaisessa terästeollisuudessa, he tietävät, mitkä ongelmat ovat ja vaikeudet. He tietävät, että täytyy tehdä perustavanlaatuisia muutoksia, jotta saadaan kestävää teollisuutta, joka jää Eurooppaan. Useimmat myöskin tietävät, elävät jopa kaikki, että vety tulee olemaan ratkaiseva ja tämä tulee tapahtumaan, mutta kysymys ei ole se, että tapahtuuko se, vaan kysymys onkin, että olemmeko me riittävän vahvoja, jotta se tapahtuu riittävän nopeasti, jotta terästeollisuus ei täysin kuole ennen kuin pääsemme sinne. Haaste on tämä scaling up siis, ja myöskin nopeus, joka sopeutetaan näihin tarpeisiin. Ja terästeollisuus on hyvä esimerkki tästä, mutta palaan hiiliteollisuuteen myöhemmin. Ja Horisontti Eurooppa on tätä varten äärimmäisen tärkeä. Toivon, että kaikki, jotka ovat olleet mukana keskusteluissa monivuotisesta rahoituskehyksestä, riippumatta heidän vastuualueistaan, ovat tästä hyvin tietoisia, että me todellakin tarvitsemme horisonttia tässä yhteydessä. Sen täytyy olla osa sitä. Se voi stimuloida, mutta se myöskin vapauttaa paljon yksityistä investointia. Minulta kysytään paljon, että kertokaa, missä voimme investoida, koska paljon ollaan kiinnostuneita investoinneista. Pankeista ei muuten ei mitään rahaa saa, joten eh, mielestäni voimme näin kyllä saavuttaa paljon, jos teemme tämän nopeasti. Totta kai tarvitsemme vaikutusten arviointia näitä suunnitelmia varten ja viimeisen viiden vuoden aikana olen oppinut näistä arvioinnista paljon ja käytän tätä tietoa myöskin näiden sektorien kohdalla ja varmistan, että kaikki, jotka ovat mukana tässä, joilla on tietoa tai kiinnostusta ovat osa vaikutusten arviointia, jonka tulemme tekemään, ja olen varma, että voimme näin välttää virheet. Yksi esimerkki, jonka edelleenkin muistan, on nämä kertakäyttö muovi-lainsäädäntö. Kahdeksan kuukautta meni, se on maailman ennätys, koska äh, ajateltiin, että tämä on todella kiireellinen yhteiskunnankin puolelta, ja se oli hyvin valmisteltu. Vaikutusten arvioinnit vaikuttivat tähän, eikä varmastikaan ole salaisuus, jos sanon, että kolme kertaa me jouduimme komissiona tätä pohtimaan uudestaan, ennen kuin tätä saatoimme ehdottaa vaikutusten arvioinnin takia. Totta kai aina tämä on mahdollisuus, mutta lisätaakkaakin se aiheuttaa. Mutta yksi asia, johon harvoin vastataan, on se, että mikä on toimimattomuuden hinta. Me puhumme aina toiminnan hinnasta. Ja Eurooppa tarvitsee vähintään 260 miljardia euroa investointeja vuositasolla, jotta vihreän kehityksen ohjelma toteutuu. Mutta kustannukset sille, että ei toimittaisi, varsinkaan pitkällä aikavälillä, mielestäni sitäkin pitäisi analysoida hiukan paremmin. Mutta on käsittämätöntä, jos pohtii sitä, että mitä tapahtuu, jos ei tehdä. Esimerkiksi hiilialueella, jos edelleen ilmanlaatu on niin heikkoa, yli 400 000 eurooppalaista kuolee ennenaikaisesti huonon ilman takia. Mietikää, miten tämä kaikki vaikuttaa. Eli jos puhutaan toiminnan kuluista, totta kai ne ovat korkeat, niin pitäisi pohtia kuitenkin toimimattomuuden kuluja, jotka ovat myöskin korkealla tasolla. Toimimattomuuden tulos on aina vain huonompi. Toiminnan tulos on kuitenkin aina entistä parempi. Puhtaampaa vettä, ilmaa, kaupunkeja, joissa voi elää, kestävät taloudet, parempia työpaikkoja. Ja sanon tämän kuitenkin hiili toimijan jälkeläisenä. Kysykääpä lapsiltanne, että haluaisitteko olla, toimia hiilialalla? Jos on vaihtoehto, niin useimmat haluaisivat, että lapset tekevät jotakin muuta. Ja me, meidän pitäisi tarjota heille tämä mahdollisuus, koska tämä ei tapahdu itsestään. Se on asia, missä julkisviranomaisten täytyy toimia ja Euroopan täytyy osoittaa solidaarisuutta näitä Euroopan hiilialueita kohtaan, joiden edelleen täytyy muuttua, mutta tämä tarjoaa meille myöskin uusiutuvan energian alalla mahdollisuuksia. Eikä voida erottaa energiaa digitaalisuudesta sillä, jos me haluamme toimivia verkostoja, parempaa energian jakamista, hävikin poistamista. Me tarvitsemme digitaalista maailmaa, sitä tarvitaan. Ja jos me tarvitsemme digitaalista maailmaa, tarvitsemme myöskin enemmän sähköä ja energiaa. Tämän pitäisi olla kestävää energiaa. Joten tässä on enemmän mahdollisuuksia kuin taakkaa. Totta kai meidän täytyy ottaa huomioon eri jäsenvaltioiden eriävät tilanteet, koska haasteet eivät ole kaikki olla samat. Puhuin tässä hiilialueesta. Jos teidän alueen on esimerkiksi 80 prosenttia hiilestä riippuvainen, niin haasteeni on suurempi kuin sellaisissa maissa, joissa yli 50 prosenttia energiaa tuotetaan jo kestävästi. Ja me tiedämme, että jos me kaikki ryhdy tähän, yksi, se vaikutus, mikä yksittäisillä jäsenvaltioilla on, pienempi, jopa häviävän pieni, joten me olemme tässä yhdessä. Ja jotta tämä onnistuu, meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta, yhteisvastuullisuutta. Se ei ole mitään hyvän tekeväisyyttä, altruismia, vaan yhteisvastuullisuus tämän oikeudenmukaisen siirtymän rahaston kautta tulee osoituksi Eurooppa tämä on siis 7,5 miljardia lisärahoitusta ja se auttaa meitä tässä kysymyksessä. Mm, no, vety mm, meillä on, voidaan tuottaa suoraan vetyä ja jos meillä on sitä sitten varastoitavissa, esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergian kautta sitä voidaan jakaa siten, että melko helposti voidaan adaptoida äh, kaasuinfrastruktuurit, joten äh, kyllä etuja on myöskin siinä, että tähän investoidaan. Totta kai äh, datakeskukset käyttävät äärimmäisen paljon energiaa. On käsittämätöntä, kun ajattelee, että esimerkiksi Apple, Google ja muut sanovat, että me olemme jo ilmaston neutraaleja. Hetkinen, katsotaanpa näitä datakeskuksia, mitä siellä tapahtuu. kun ajatellaan näitä datakeskuksia, siinä tulee paljon lämpöä ja sitten täytyy käyttää hirvittävästi energiaa, jotta jäähdytetään. No, huomenna teemme päätöksen digitaalisuudesta, mutta tämä on yksi niistä asioista, joihin meidän täytyy pureutua. Täytyy käydä todella suora keskustelu teollisuuden kanssa tästä kysymyksestä. No, hiilestä irtautuminen – me tarvitsemme kaikki teknologiat. Olen agnostikko teknologian suhteen niin kauan kuin se toimii. CCS ei ole hopealuoti, me tarvitsemme sitä myöskin tässä valikoimassa. En vastusta myöskään ydinvoimaa, mutta kun katsoo lukuja, niin se kuitenkin tulee liian kalliiksi. Mutta minulla on mitään ideologista vastustusta. Tietysti tämä vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen, se ei ehkä ole järkevää investointia, mutta tämä on jäsenvaltioiden päätettävissä. Ja tiedän, että kun kollegaani Breton sanoi, että tarvitsemme 25 vuotta, hän ajattelee sellaisena ihmisenä, joka tulee suuryrityksestä ja joka tietää, että investointisyklit voivat kestää sukupolven. Jos haluaa toimia rakentavasti teollisuudessa, tarvitaan sukupolven verran aikaa. Ja tästä syystä meillä on tämä horisontti vuodessa 2050. Tämä antaa meille mahdollisuuden todellakin uudelleen järjestäytyä toivottavasti kahden investointisyklin kautta. Ja tämä oli siellä taustalla. Kiitoksia. Juu, minun pitää nopeuttaa. Pitääkö meidän uudelleen pohtia vihreän kehityksen rahoitusta monivuotisen rahoituskehyksen keskustelun kautta ei, mutta seuraavien päivien ja viikkojen aikana täytyy todeta, että emme voi ainoastaan käyttää Euroopalla käytettävissä olevia varoja ikään kuin vanhoihin poliitikkoihin. Meidän täytyy varmistaa, että on riittävästi tilaa investoida uusiin teknologioihin, niihin joista puhuimme aikaisemmin ei ole tarvetta komissiolle pohtia uudelleen tätä vihreän kehityksen ohjelmaa. Meidän täytyy jossakin kohdin, mutta tämä arviointi, tähän liittyy myöskin kuulemisia. Meidän täytyy katsoa, sopiko tämä sopimus vielä tarkoitusperin kaikilla aloilla. Tämä arviointi on jatkuvaa, mutta on selvää, että me tarvitsemme massiivisesti julkista ja yksityistä investointia verkostoihin, teknologioihin ja niin poispäin, jotta tämä onnistuu. Haluaisin sanoa jotakin väestön ikärakenteesta ja sen kehityksestä, joka meillä on edessämme. Olen todella huolissani epätasapainosta monissa jäsenvaltioissa tyhjien maaseutualueiden ja liian täysien kaupunkien ja niin poispäin välillä. Tämä ei ole hyvä, kun ajatellaan yhteiskuntien vakautta. Meidän täytyy katsoa vaihtoehtoja. Moderni teknologia, tekoäly saavat aikaiseksi sen, että ollaan tuottavampia näillä alueilla ja näin. Tämä helpottaa myöskin painetta suurilta kaupungeilta, jos tämä onnistuu. Sanoin muutamalle pormestarille, jotka tapasin muutama viikko sitten ja jälleen tänään Lontoon kaupunginjohtajalle, että kyllä, kaupungit ovat tärkeitä aina tärkeämpiä tulevaisuudessa. Mutta maaseutualueiden ja kaupunkien välillä täytyy olla jonkinnäköistä tasapainoa, jos haluamme menestyä. Ja tämä on yksi vastauksista juuri tähän väestörakenteeseen. No, tämä 50-55 prosenttia vähennystä, on, tämä on asia, jonka täytyy pohjautua vakaalle vaikutusten arvioinnille. Enkä jätä näitä huomiota ainoastaan aikarajoitteiden takia on, viittasitte päätöksen, jonka Euroopan parlamentti teki siis tähän päätöslauselmaan. Miinus 55 oli sinne merkitty, mutta osa tuesta tälle tuli Euroopan parlamentin jäseniltä, jotka totesivat, mutta me haluamme, että Euroopan komissio analysoi sen, että onko tämä oikein ja voidaanko näin tehdä. Minä pelkään, että jos emme tee työtämme oikein, osa tuesta, jota saamme parlamentilta, vähenee, koska sanovat, että te ette tarkastele faktoja ensin, ja tästä tulee aikarajoitteita, paineita, mutta meidän täytyy todellakin tehdä tämä vaikutusten arviointi, ja päätös tehdään niin pian kuin mahdollista. Voi hyvänen aika vielä näin paljon kysymyksiä. ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Uskon, että kun ihmiset sanovat, että tällä on sama vaikutus kuin öljykriisillä, jos he sanovat näin, että tämä johtaa siihen, että teollisuuden vallankumous jatkaa, että ollaan tehokkaampia ilman tätä vaikutusta maahan ja päästään seuraavalle tasolle parempiin työpaikkoihin nopeammin. No kyllä, jos tämä on se vaikutus verrattuna öljykriisiin, mutta jos sanotaan, että öljykriisi siinä mielessä, että on vähemmän kasvua ja niin poispäin, niin en ole samaa mieltä siitä. Mitään viitteitä ei ole sille, että näin tapahtuisi. Minä päätän tähän ja ehkäpä voin näihin joihinkin palata myöhemmin. Pyydän, että ette puhuisi kansalaisista ne ovat paljon enemmän kuin kuluttajia. Jos näemme, ymmärrämme, mitä he haluavat, jos näemme hänet kansalaisina ja myöskin he itse ovat paremmassa tilanteessa, jos he näkevät itsensä kansalaisina eikä kuluttajina. Uh, uh, Kiitoksia oikein paljon. Tässä oli paljon kysymyksiä, vasta sitten niihin kaikkiin. Nyt uh, kymmenen lyhyttä mm, puheenvuoroa, kysymystä. Pidän kiinni tästä minuutista maksimissaan. Ensin edustaja Peretsen, EPP. Eh, eh, kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Kiitos, että tulitte tänne valiokuntaan. Jos me saamme energiakäänteen menestyksekkäästi toteutettua, se edellyttää sitä, että kaikki ovat mukana. Meidän täytyy pystyä osoittamaan, että se on toteutettavissa ja se on myöskin maksettavissa. On paljon suuria haasteita. Me tarvitsemme energian hiilen, hiilestä vapauttamista, me tarvitsemme intensiivistä teollisuutta, tarvitsemme alueellisia klustereita, jotka haluavat tulla ilmastoneutraaleiksi. Tätä varten me tarvitsemme infrastruktuuria, me tarvitsemme teknologiaa, jotta työpaikat säilyvät alueilla, jotta kaikki ei päädy rannikoille. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, voitteko analyysissanne ottaa tällaisen klusteriperusteisen lähestymistavan, mitä tulee energiaintensiiviseen teollisuuteen. Voitaisiko sitä pohtia tältä kannalta, olisiko se mahdollista? Ja CCS on ratkaisevaa. Miten sitä voidaan edistää edelleen? Tiedän, että tuette tätä teknologiaa, mutta miten voitaisiin päästä eteenpäin? Thank you very much. Kiitoksia edustaja Haisel. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kyllä, vihreän kehityksen ohjelman täytyy johtaa meidät ei pelkästään äh, hiilineutraaliuteen, vaan myös kestävään kasvuun, laadukkaisiin työpaikkoihin, hyvinvointiin. Ja sen pitäisi auttaa meitä siinä, että vähennetään alueellisia eroja, näin toivon, ja myöskin eroja jäsenvaltioiden välillä ja yhteiskunnallista epätasapainoa ja epätasa-arvoa. Me, äh, kestävän oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on hyvä idea. Sen pitäisi varmistaa, että tämä siirtämä on menestyksekäs, reilu ja oikeudenmukainen. Minun kysymykseni liittyy tähän. Millaisiin konkreettisiin toimiin pitää ryhtyä, jotta saadaan aikaan todellista työpaikkojen luomista, ei pelkästään koulutusta, uudelleenkoulutusta, pk-yritystukea, uusia yrityksiä, vaan jotain muuta, joka todella luo työpaikkoja alueilla, joita tämä eniten koskee, koska ne sitä tarvitsevat. Ja toinen kysymys liittyy myös oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon, nimittäin rahoitus. Ymmärtääkseni nyt käydään keskustelua jäsenvaltioiden kesken äh, nettomaksajan niin kutsuttujen kohesion ystävien välillä. Mitä ehdotatte? Koska yleensä äh, rahaa otetaan tuoreita rahaa, mutta myös kohesiopolitiikasta. Mikä jako avain tulee olemaan, koska nyt puolet rahasta melkein menee kahdelle valtiolle, Saksalle ja Puolalle. Mikä teidän näkemyksenne on, jotta tämä siirtymä, kestävän siirtymän rahasto käytetään oikeudenmukaisella tavalla? Kiitoksia, edustaja Ber. Niin, herra varapuheenjohtaja vihreän kehitysohjelman kautta vuoteen 2050 antoi saada se, että Eurooppa vapautuu hiilestä. Tämä voi saada Euroopasta teknologian johtajan tulevaisuuden kasvualueella, mutta tällä hetkellä me korvaamme nousevat energiahinnat sillä, että päästöarvot ovat vakaita. Miten pääsen tässä eteenpäin? Miten te konkreettisesti haluatte investoida tutkimukseen ja kehitykseen, joka varmistaa tulevaisuuden energiamiksin niin, että on avoimia eri teknologioille, esimerkiksi biosynteettiset polttoaineet. Tämä on rahaa, jota tarvitaan myöskin olemassa nyt niihin eh, tallennuskapasiteettiin, joita vielä olemassa, tai miten voisimme eh, saada myöskin eh, kaasuverkot voimakkaammiksi ja toimivimmiksi, että voidaan saada aikaan erilaisia synteettisiä kaasuja niin käyttäen. Tuetteko myöskin edistämään sertifikaattikauppaa, että sitä laitetaan sen kaikille sektoreille, ja niin, että poistettaisiin verot, jotka kohdistavat energiaan, jotta tämä ei koskisi myöskin uusiutuvaa energiaa. Minusta perusperiaatteen pitää olla se, että teknologia tulee ennen hintaa. Meidän pitää päästä siihen, että me nopeammin kehitämme uutta teknologiaa, kun tapahtuu hintojen nousu, koska muuten jossakin vaiheessa ihmiset eivät enää pysty maksamaan energian laskujaan. Silloin me emme enää voi enää noudattaa tätä pilvestrategiaa, koska silloin siirrytään sinne, missä energia on halvempaa tai jossa alhaisempia ovat ympäristöstandardit. Silloin tämä, tästä ei hyödy kansainvälisesti ilmasto yhtään mitään. Kiitoksia Rosatun ja Hohenstein. Um, Kiitoksia oikein paljon. Minä myös uskon täysin, että tämä vihreän kehityksen sopimus muuttaa teollisuuttamme, käyttäytymistämme, elämäntapaamme ja kaikkea. Me olemme siitä riippuvaisia, mutta kun keskustelemme näistä suurista kysymyksistä, emme saa unohtaa yksityiskohtia. Kuten itsekin sanoitte, ongelma on yksityiskohdissa ja meidän on puhuttava konkreettista asioista. Joten kaksi ihan konkreettista kysymystä. Mainitsitte jätteet ja kertakäyttömuovituotteet, mutta ette mainitse elektronista jätettä. Me tuotamme sitä todella paljon, 60 kiloa per henki täällä Euroopassa. Se on aivan uskomatonta. Me olemme laajasti tukeneet päätöslauselmaa yhdestä laturista kaikille kannettaville sähkölaitteille. Voitteko sanoa jotain tästä suunnitelmasta? Ja kun puhumme jätteistä, niin mielelläni puhuisin myös elintarvikejätteistä. Mutta ihan vain yksi sekunti. Me saamme hyvin paljon kysymyksiä äh, turpeesta, Turufista, tulkki korjaa. Tämä on ruskohiilikaivos äh, Puolan ja Saksan välillä. Tarkoituksena on laajentaa tätä. Voisitteko kertoa tästä hieman enemmän? Edustaja Geier. Anteeksi, en kuullut nimeäni. Niin, herra varapuheenjohtaja, hyvä Frans. Komissio on nyt hyvin nopeassa tahdissa esittänyt aloitteita ja papereita ja suunnitelmia, lainsäädäntöesityksiä ja minua tässä mietittää se, miten nämä on sopetettu toisiinsa. 4. maaliskuuta on tarkoitus tehdä ilmastollista ja 10. maaliskuuta sitten teollisuusstrategia. Minä mielelläni haluaisin saada tietää, miten pohdin, jotka liittyvät vihreän kehityksen ohjelmaan ja teollisuuspoliittisen strategiaan, jota komissio tekee, miten pitkälle nämä on sopetettu toisiinsa, koska tärkeää on, miten energiaintensiivinen teollisuus Euroopassa osaltaan tulee edistämään e, ilmastoneutraaliutta. Te puhuitte vedystä. Kysymys, joka nousee esille, on se, että onko olemassa jonkinlainen tuontistrategia, onko pohdintaa sille komissiossa. <clears throat> Tätä ohjattaisiin niin, että oikeana hetkenä riittävästi olisi käytössä vetyä ja onko olemassa jokin etenemissuunnitelma sille, miten käytetään puhdasta energiaa. Kiitos. <clears throat> Isabella Tavalieri. Sì. Buongiorno commissario, Io volevo invece focalizzare l'inter... Oikein hyvää päivää, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin keskittyä muoviin. Kyseessähän on materiaali, jota valmistetaan Italiassa paljon. Me olemme toiseksi suurin valmistusmaa, mutta tätä materiaalia on ikään kuin kohdeltu syrjivästi myöskin Euroopan instituutioiden tasolta. Muovi teollisuus on hyvinkin innovatiivista mutta varsinkin silloin, jos se takaa työpaikkoja. Meillä on Italiassa yli 160 000 työpaikkaa tähän liittyen, ja komission äärimmäinen näkemys tässä muovikysymyksessä on johtanut siihen, että sitten työpaikkoja menetetään. No sitten meillä on muovivero, se on täysin turha vero, eikä se varmasti vaikuta kiertotalouteen eikä ympäristönsuojeluun, vaan tässä ainoastaan yksi teollisuuden ala kärsii tästä. Se on todella kestävää, paljon enemmän kuin kolmansien maiden teollisuus, jossa mitään sääntöjä ei ole. Tämä on ehkä hiukan retorinen kysymys, kuitenkin ajankohtainen. Miksi meidän pitäisi tässä aiheuttaa hallaa tälle teollisuuden alalle ja sitten tulee invasiotuotteita ulkomailta, jotka ovat paljon ympäristölle haitallisempia? Pyytäisin komissiota tässä vihreän kehityksen ohjelmassa jättämään pois tämän ideologisen näkemyksen. Tämä maksaa paljon ja niitä kuluja ei haluta maksaa. Jutta Paulus. Kiitos. Kiitos komission sen siitä, että olette täällä ja kiitos sitoutuneisuudesta kiertotalouteen ja siihen, että olette edistää vihreää liikkuvuutta. Olette saanut hyvin häiritsevän kirjeen Peter Altmailta, Saksan talousministeriltä, jossa hän kirjoittaa, että suunnittelun luotettavuuden syistä CO2-standardeja auton osalta pitäisi korostaa vuoteen 2030, koska mikä tiukentaminen on jo nyt mahdollisuudet siihen on käytetty ja tämä ottaa siihen, tehdastu akkuilla toimivien sähköautojen käyttöönotto, jolla olisi vähemmän päästöjä. Aitoko vastata herra Altmaierille ja jos niin miten? Sanoitte, että haluaisitte laskelman siitä, mitkä tulisivat kustannukset siitä, että ei toimita. Siis Saksan ympäristövirasto on tehnyt tällaisen laskelman jo, ja vahingot, jotka autoisivat, olisivat 108 euroa tonnia kohti hiilidioksidia, ja tämä vuoteen 2100 mennessä, ja tämä merkitsisi sitä tämän verrattuna vuoden 2016 hinnoissa, eli 108 euroa tonnia kohti 4,4 tonnia miljardia tonnia vuoteen 2010 780 miljardia vahinkoja. Ja jos vähennetään pois alennukset ja katsotaan 640 euroa tonnia kohti, tämä merkitsee 2,73 triljoonaa, mikä johtuu sen vaikutuksiin. Markus Piipa. Ja danke. Äh, es gibt überhaupt kiitoksia. Ei ole epäilystäkään siitä, että ilmastosuojelussa, energiatehokkuudessa meidän täytyy päästä eteenpäin. Mutta herra Timmermans, haluaisin nyt tässä puhua kuitenkin lupauksenne laadusta. Meneekö tämä ennemminkin siihen suuntaan niin kuin Lissabon-strategiassa? Kilpailukykyisin alue, miten nyt ilmastoneutraalisuus saavutetaan 2050 vuoteen mennessä. Onko olemassa jotakin arviota sille, että tämä saavutetaan? Maatalous, eläimet tulevat jäämään. Ei heille mitään sähkö, sähköistä mahaa voida vaihtaa, joten tiettyä substanssiakin tähän jää. No, sama pätee myöskin kaikkiin näihin viipeisiin. Tesla rakentaa Berliinissä, vihreä liigat vastustaa tätä. Saksassa me tarvitsemme 20-30 vuotta, että saadaan lupa tällaiselle poikkeukselle. Ja nyt halutaan tässä ilmastoneutraalisuus saada aikaiseksi. Niin oletteko tässä ajatelleet kaikkia kansalaisaloitteita ja vastustusta, vai miten nyt tässä sanotte, että vuoteen 2050 olemme ilmastoneutraaleja? Onko tämä jotenkin sitova ilmoitus vai lupaus? Thank you so much. Yeah. Kiitos oikein paljon. Kaksi puheenvuoroa vielä. Edustaja Tobisovski. Yeah. Please. Yes, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Hyvä komission jäsen. Meillä on tämä vihreän kehityksen ohjelma, mutta olemme usean otteeseen sanoneet, että äh, se muuttaa meidän todellisuutemme, kyllä, mutta ongelma onkin yksityiskohdissa ja minun kysymykseni on seuraava. Kun katsotaan tuuliturbiineja ja niiden äh, osia. Me käytämme synteettistä muovia ja lasikuitua, komposiitteja. Aikaisemmin nämä osat erotettiin toisistaan tavalla, joka ei ollut aina kovin ympäristöystävällinen. Vuoden 2021 jälkeen meidän täytyy erotella hyvin paljon komponentteja, tuhansia tonneja. Aikaisemmin, kun tuulivoimaloita purettiin ja suljettiin. Me myimme vanhat komponentit Venäjälle, Kiinaan ja Afrikkaan. Nyt me emme enää halua hyväksyä vanhaa jätettämme, he eivät enää halua hyväksyä vanhaa jätettämme, joten olemmeko nyt valmiita käsittelemään tätä menestyksekkäällä tavalla. Me emme halua, että tämä jää meille. Meidän opit autettava kierrättämään ja poistamaan tämän tyyppinen jäte tuuliturbiineista. Ja sitten vedystä muutama sana. Halusitte edistää tätä teknologiaa ja sanoitte, että kysymys ei ole se, että pitäisikö vaan, että milloin. Miten voimme edistää jotain, jotka ei ole olemassa? Edustaja Pekkarinen. Please in Finnish. No. Arvoisa puheenjohtaja, Uudet ilmastotavoitteet merkitsevät sitä, että ETSn piirissä olevan teollisuuden päästövelvoitteet tiukentuvat huomattavasti. Vaarana on hiilivuoto. Se on estettävä. Teollisuutta on uudistettava päästöttömäksi ja kilpailukykyiseksi. Lupaatteko, että Green Dealin rahoitusinstrumentit, kaikki sellaiset, ovat käytettävissä horisontin ohella koko Euroopassa teollisuuden uudistamiseksi kohti päästötöntä teollisuutta, teollisuusprosessien uudistamiseksi kohti päästöttömiä prosesseja ja samalla huolehtien siitä, että eurooppalainen teollisuus pysyy kilpailukykyisenä eikä jää hiilivuodon uhkan alle. Thank you very much. Commissioner, it's up to you again. Kiitoksia oikein paljon, hyvä komission jäsen. Nyt on teidän vuoronne jälleen. By saying that... Kiitos puheenjohtaja. Koko tämän vihreän äh, kehityksen ohjelman tarkoituksena on äh, rajoittaa maapallon lämpenemistä puolentoista asteeseen, koska sen jälkeen emme pysty enää hallitsemaan omaa kohtaloanne. Ohitamme sellaisen murroskohdan, jonka jälkeen asiat lähtevät käsistä. Nyt komissio lähti näistä Pariisin sitoumuksista ja loi tiekartan, joka voisi johtaa ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 asti. Se ei ole vähän suunnitelma, se on tiekartta. Ne päätökset, joita teemme tien varrella, määrittelevät sen, saavutammeko tämän vuoteen 2050 mennessä vai emme. Tämä ei ole mikään tae, se riippuu meidän valinnoistamme, mutta ne valinnat, joita me ehdotamme tuolla kartalla, voisivat johtaa siihen, että olisimme ilmastoneutraali manner vuoteen 2050 mennessä. Ja nyt kiireisen tuntu yhteiskunnassamme lisääntyy. Uskon myös, että äiti maa sanoo meille joka vuosi, että meidän täytyy kiirehtiä. Näemme sen nyt jo melkein päivittäin. Ja uskon, että todellinen mahdollisuus on, koska pystymme yhdistämään sen tähän teolliseen vallankumoukseen, joka vie meidät kohti uutta taloutta, uusia työpaikkoja. Onko tämä helppoa? No ei todellakaan. Se tulee olemaan todella vaikeaa, mutta onko se sitten hauskaa tehdä aina helppoja asioita? Kannattaa joskus tehdä jotain vaikeaakin mutta sitten voidaan jättää planeetta ja mannerra lapsillemme ja lapsilapsillemme, joka on sen arvoinen ja joka voi johtaa maailmassa. Meidän on johdettava maailmassa perustuen teknologiaamme, innovaatioihimme ja kykyymme todella muuttua. Ei voima meitä nosta johtajiksi, eikä myöskään eurooppalaisten määrä meitä johtajiksi maailmassa, vaan meidän yhteiskuntamme menestys ja uskon, että vihreän kehityksen sopimus voi siihen vaikuttaa. Ja kyllä, meidän täytyy käsitellä asiaa ryppäittäin. Tämän opin nyt viime kuukausien aikana. Meidän on yleisesti puhuttava siitä, mitä haluamme saavuttaa. Ja sitten teollisuus teollisuuden alalta. Meidän on katsottava, mitä se tarkoittaa sille alalla. Katsomme kemian teollisuutta, autoteollisuutta, terästeollisuutta, metalliteollisuutta, maataloutta, niin poispäin. Niillä on yhteneväisyyksiä, mutta myös omia haasteitaan, jotka vaativat omaa toimintatapaa. Ja yksi teollisuuden ala, josta emme puhuneet vielä, jonka haluan mainita, koska se on yksi suurimmista työpaikkojen mahdollisuuksista ja pätevyyksien hankkimismahdollisuuksista, joita Euroopalla on. 80 prosenttia rakennuksista, joita meillä Euroopassa on vuonna 2050, ovat jo olemassa. Kaikki nämä rakennukset on ö, remontoitavaa, niitä on tiivistettävä, niistä on tehtävä ilmastoneutraaleja. Tämä on ehkä suurin ö, työpaikkamahdollisuus, jota on olemassa olemassa. Pääoma on olemassa, jos puhutte pankeille, Euroopan investointipankille. Tämä on varsin riskivapaata investointia. Tämä voidaan tehdä, eikä näitä työpaikkoja voida viedä pois Euroopasta. Tämä on hoidettava Euroopassa. Sama koskee sitä, että on esimerkiksi kierrätettävä vanhoja tuuliturbiineja tai muun tyyppisiä asioita, joita on kierrätettävä. Me voimme hoitaa sen täällä. Usko myös. Vain yksi kommentti CCSstä, hiilen talteenotosta ja varten varastoinnista. Se on mahdollista. Äh, jos on rannikolla, niin se on helppoa. Jos on maa, keskellä maata, niin se on mahdollista. Jos on sisämaavaltio, niin se on mahdollista, mutta tämä ei tule kuitenkaan äh, ratkaisemaan kaikkea. Äh, siirtymävaiheessa tämä voi olla hyödyllistä. Tietenkin meillä on katsottava konkreettisia toimenpiteitä oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa, koska se asia, joka pysäyttää meidät, on se, jos kansalaiset ovat sitä mieltä, että se ei ole heille hyödyksi, jos he eivät osallistu. Jos he ovat valmiita tekemään uhrauksia, he ovat valmiita niitä tekemään, jos he lopulta hyötyvät ja lapset hyötyvät. Mutta jos he näkevät pelkät uhraukset, niin silloin he pysäyttävät meidät, joten kestävän ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston pitäisi ottaa tämä huomioon. Energia. Tietenkin meidän on katsottava koko energia-alaa. Meidän on nopeasti rakennettava verkostoja ja varastointimahdollisuuksia, akkuja, mutta vety tulee olemaan yksi tärkeimmistä energiavarastointitavoista. Meidän on katsottava myös energiaverotusta, koska Tämänpäiväinen verojärjestelmä perustuu täysin fossiilisiin polttoaineisiin. Tämän on muutettava. Me tarvitsemme vihreämpää verotusjärjestelmää. Jäsenvaltiot ovat haluttomia puhumaan tästä, mutta se on välttämätöntä. Meidän on katsottava sitä. Meidän on tiedättehän monissa jäsenvaltioissa energia vielä tuetaan fossiilista energiaa, emmekä voi sanoa kansalaisille, että pysäytetään tuet, ostakaa jotain toisen tyyppistä energiaa ja sitten teidän sähkölaskunne kolminkertaistuu. Ei se käy. Elektroninen jäte on suuri haaste myöskin kierrätyksessä. Olen nähnyt tämän päätöksen yhdestä latauslaitteesta, mutta ei pelkästään latauslaite, myös nämä kaapelit ja näiden johtojen kestävyys. Sitten Puolan hiili kaivos. Aion puhua Puolan hallitukselle tällä viikolla, jotta vain tietäisin, mitä siellä tapahtuu. Haluaisin vähän parempaa tietoa. Sitten muovit. No niin, se, mitä me olemme tehneet, mitä tämä parlamentti on tehnyt, on se, että on päätetty, että luovutaan kymmenestä kertakäyttömuovituotteesta, joita varten on täysin hyvin toimivia, kestäviä ratkaisuja ilman ongelmia kuluttajille. Mutta sitten kun nämä kymmenen eniten käytettyä kertakäyttötuotetta poistetaan, poistetaan 70 prosenttia kertakäyttömuovista, joka menee vesistöihimme ja meriimme. Muovi on todella hieno tuote. Se on erinomainen tuote. Me tarvitsemme sitä myös kestävyydessä. tekee asioista kevyempiä, kestävämpiä. Se on hieno tuote, mutta se on myös vaarallinen tuote. Kertakäyttömuovi on vaarallinen tuote. Mikromuovi on vaaraksi terveydellemme. Meidän on jotain asialle tehtävä. Jos minä olisin italialainen, niin en olisi niin absoluuttinen puolustaessani muovia. Menkääpä italialaisille rannoille mm, tai italialaisille merille. Katsokaapa Italian talouden helmeä, nimittäin matkailua, joka tulee kärsimään, jos muovia ei poisteta ympäristöstä. Ja minä todella äh, vaadin, en minä mitenkään vastusta muovia, jos se on kestävää. Me tarvitsemme sitä, mutta emme kertakäyttömuovia. Sitten minun on sanottava jotain autoteollisuudesta, koska en ole sitä aikaisemmin sanonut. Äh, Komissio tekee arvion, vaikutusten arvion ja sitten katsomme tulevina vuosina, laaditaanko lisää lainsäädäntöä, mutta sanon yhden asian autoteollisuuden edessä on valtaisa haaste. Ja ensimmäistä kertaa tänä vuonna olen vakuutunut siitä, että he ovat ymmärtäneet yskän ja että he todella haluavat tuon muutoksen saada aikaan. Mutta meidän on myös huomattava, että suurimmassa osassa jäsenvaltioita tämä muutos liittyy valtaisiin työllisyysriskeihin. Tämä on täydellinen perustavan teollisuuden alan muutos Euroopan taloudessa. Enkä minä sano, etteikö sen pitäisi tapahtua. Sen täytyy tapahtua ja mitä nopeammin se tapahtuu, sen parempi. Mutta meidän on rinnalla tarjottava toimenpiteitä, jotka mahdollistavat ihmisille, jotka työskentelevät autoteollisuudessa jatkamaan työtään autoteollisuudessa, ehkä eri työpaikassa, tai siirtymään jollekin toiselle Äh, alalle, joka heitä tarvitsee. Autoteollisuus ympäri Eurooppaa ymmärtää nyt, että heidän on luovuttava polttomoottorista. He ymmärtävät, että siihen tarvitaan valtaisia investointeja ja siellä ymmärretään, että yhteistyötä meidän kanssa on tehtävä, jotta se onnistuu. Meidänkin on kuitenkin ymmärrettävä, että tämä on niin perustavanlaatuinen muutos, että meidän on varmistettava, että työpaikkoja ei menetetä turhan takia ja että tarjoamme uusia työpaikkoja niille ihmisille, jotka niitä tarvitsevat. Kiitoksia oikein paljon. Tämä koskee vain autoja, koska sitten kun puhumme rekoista ja lentokoneista, niin tästä tulee vähän vaikeampaa. Mutta meillä on vielä kymmenen puheenvuoropyyntöä ja eh, teidän täytyy ehtiä myös vastaamaan. Eh, no, kyllä meillä on aikaa. Edustaja Kohut. For the floor. Dear Mr. Herra varapuheenjohtaja, me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että Euroopan hiilialueet, kuten Schlesia, kohtaavat suuria haasteita ja tarvitaan viisaita ratkaisuja, sopeuttamistoimia ja asianmukaista rahoitusta. Minulla se kaksi kysymystä, jotka liittyvät tähän jälkimmäiseen. Ensinnäkin, eilen saimme kuulla Eurooppa-neuvostosta, että kahden miljardin euron summa on suunniteltu Puolalle juuri tästä oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta kenties puolittuu, jos Puola ei sitoudu siihen, että se saavuttaisi ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050. Mikä on komission mielipide tällaisesta kehityskulusta? Toiseksi, äskettäin ehdotettiin alueiden komiteassa Puolan kaupunkien liitto ehdotti, että vihreän kehityksen rahat olisivat osittain myöskin paikallishallinnon käytettävissä. Mitä ajattelet tästä ehdotuksesta? Mistä Kubilius? Kiitoksia edustaja Kubilius. Arvoisa komission jäsen, kiitoksia tästä työstänne. Mutta lähden filosofisemmasta kysymyksestä liikkeelle. Ilmastonmuutos. Mitä meidän täytyy nyt saavuttaa vuoteen 2050? Eli ilmasto vai ilmapiiri? Tässä on keskitty hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen lähinnä. Joten me pohdimme tässä hiilineutraalia taloutta, mutta yhtä tärkeä elementti tässä pitäisi myöskin ajatella näitä niin sanottuja negatiivisia päästöjä. Tämä on hiukan eri asia kuin hiilen varastointi ja talteenotto. Mutta usein tätä ei huomioida myöskään tiedonannoissa viiden kehityksen ohjelman osalta. Kun katsotaan eh, esimerkiksi teknistä kehitystä ja bioteknologiaan niin tässä on lupaavia kehityskulkuja kyllä nähtävissä. Ihan eh, sitten, että voidaan hiilidioksidia ottaa talteen. Joten kysymykseni on yksinkertainen. Milloin komissio tulee tarkastelemaan näitä negatiivisia päästöjä eli, ja uutta teknologiaa, joka voi olla todella hyödyllistä? Kiitoksia edustaja Andras Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa varapuheenjohtaja, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman onnistuminen merkitsee sitä, että tarvitaan ehdottoman kattavaa tukea, ja tälle on kolme edellytystä. Ensimmäinen on niistä, että tämä siirtymä tapahtuu oikeudenmukaisesti. Euroopan kansalaiset haluavat tällaisen reilun sopimuksen, joka merkitsee sitä, että enemmistö suurin osa taakasta päätyy todellisille haastuttajille, joten haluaisin sitä, miten suunnitellaan sitä, että saastuttajat todella käytännössä joutuisivat myöskin maksamaan. Toinen kriteeri on se, että ollaan äh, tutaltaan oikeuden suhteellisuuden pojaisesti, eli tämä merkitsee sitä, että ihmiset, äm, äh, ähm, siis kansalaiset, joita, joita ei pitäisi liittää kuluttajiksi, että, eli hiilidioksidit vero- ja muiden hallinnoisten eh, toimenpiteiden sijaan pitäisi ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka ovat osallistavia ja ihmiskeskeisiä. Tämä haaste edellyttää myöskin asianmukaista rahoitusta, se edellyttää uusia lähteitä budjetista. Miten komissio aikoo varmistaa sen, että tämä oikeudenmukaisen eh, siirtymän rahasto ei vie pois rakennerahastovaroja mailta, jotka tällä hetkellä hyötyvät siitä erityisesti? Kiitoksia edustaja González Casales. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen Timmermans. Jatkan espanjaksi. Niin, täällä on esitetty vihreän kehityksen ohjelma ja olemme saaneet esityksen, joka liittyy oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon. Ja minun kysymykseni onkin suora, minkälaista marginaalia on parantaa eh, mahdollisuuksia sille, että me saamme esimerkiksi työttömyyttä, jota tulee syntymään eh, tämän hiilistä valkoistyydessä. Tämä on tärkeä kysymys alueella, niin Galiciassa ja muuallakin Espanjassa. Ja myöskin on pyrittävä päättämään edelleen strategioissa, jotka liittyvät verkkojen yhdistämiseen. Tänä osalta on tehty kovasti työtä. Jos me haluamme saada aikaan uusiutuvaa energiaa, jos haluamme päästä eteenpäin koko maanosassa, silloin me tarvitsemme näitä yhteisverkkoja eh, kaikkialla ja meidän täytyy pyrkiä saamaan tilanne, jossa sähköenergia voi siirtyä paikasta toiseen. Mm, haluamme nähdä, että tämä viidesten lista tulee aikanaan ja ehdoilla – jotka ovat jäsenmukaisia, niin että emme pelkästään joudu pitkään keskustelemaan tästä ja minkälaisia näkymiä nyt tämän osalta on olemassa. Edustaja Burkait. Kiitoksia Puheenjohtaja herra Timmermans, mainitsitte juuri, että kansalaiset olisivat valmiita tekemään uhrauksia, jos he itse tai lapset hyötyisivät tästä. Ja puhuitte sitten oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, eli veromaksajien lahjasta. Tämä kyllä kertoo tämä koko toimenpiteen interventionistisesta luonteesta. Te nauratte, minäkin pidän tätä hauskana. Minulla on kuitenkin toinen kysymys. Se liittyy koronavirukseen ja meidän teollisuuteemme. Me tiedämme, että olemme nyt teollisuuden purkamisvaiheessa. Teollistuotanto euroalueella on 2,1 prosentilla laskenut marras-joulukuun välillä ja monet tuotantoa vaiheet ovat pysäytettynä äh, tehtaissamme, koska raaka-aineet puuttuvat, äh, niitä ei tule Kiinasta. Äh, miten uskotte, että tulevaisuudessa pystymme varmistamaan tämän huoltovarmuuden, jos me tuotamme vielä vähemmän näitä sekundaariraaka-aineita Euroopassa? Kiitoksia. Maritussa. Oui, merci. Kiitoksia paljon. Minä puhun äidinkieleni Kyllä herra Timmermaskin tätä puhuu, niin minä olen iloinen, kun kuulen teitä, että puhutte sähköverkoista, joilla voidaan fossiilisia polttoaineita korvata. Ja puhuitte myöskin vedystä, uusiutuvasta energialähteistä. Ja haluaisin myöskin kiittää teitä sitoumuksesta puhuitte Twitterissä viime tiistaina, että jotta saataisiin EUn rahoitusta, projektit ja hankkeet, ne, ne tukevat meidän tavoitteitamme tämän vihreän kehityksen ohjelman kanssa. Haluaisin kuulla, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa. Oletteko samaa mieltä siitä, että kaasua ei enää voida tuota ja miten nyt voitaisiin arvioida hankkeita, jotka ovat tässä listalla. Otatteko huomioon esimerkiksi nyt terästeollisuuden ja myöskin muut tutkimukset, joita on julkaistu tässä muutama tunti ennen kuin nyt tämä lista on hyväksytty esimerkiksi ympäristöön liittyviä vaikutusten arvioita, talouden vaikutusten arviointa. Mitä nämä tarkoittavat nämä tavoitteet vihreän kehityksen ohjelman kanssa? Haluaisin hiukan täsmennystä näihin. Kiitos. Madame Contura. Edustaja Contura. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, η Ευρωπαϊκή... Kiitos. Vihreän kehityksen ohjelma ja siihen liittyvä oikeudenmukaisuuden siirtymä tulee vaikuttamaan kovasti alueisiin, jotka haluavat olla hiilineutraaleja vuoteen 2050, mutta tarjottaisiin yhtäläisiä mahdollisuuksia näille alueille. Kansallisten hallitusten täytyy myöskin eh, poistaa hiili, vapauttaa hiilestä oma kansallinen teollisuutensa. Minun oma hallitukseni puhuu tästä asiasta. Ja määräajat ovat todella tiukkoja. Läntisen Makedonian alueet ja Megalopolin alue ovat sosiaalisesti romahtamassa tästä syystä. Totta kai täytyy vapautua hiilestä. Tämä on päätös kuitenkin, joka tehtiin ilman mitään hallituksen suunnitelmaa, joka varmistaisi sen, että olisi todellakin toteutettavuusselvitys ja, ja ja sellainen tutkinta, joka, tutkimus, joka koskisi vaikutuksia paikalliseen yhteiskuntaan. Joten miten Euroopan komissio tulee tukemaan näitä alueita merkittävällä tavalla, koska 293 miljoonaa, joka niiden tulisi saada tässä oikeudenmukaisen siirtymärahastosta, ei ole riittävää, jotta saadaan sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä, joka ei ole väkivaltainen. Uh, thank you, Chair. Katalin Chako. Just like some of my... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin aikaisemmat puheet minäkin Haluaisin puhua tästä PCI-keskustelusta viime viikolla. Annamme vihreää valoa tälle listalle. Siitä puhuttiin paljon. Voimme sanoa, että tämä lista on kaukana komission omista tavoitteista, ainakin mitä tulee kaasuinfrastruktuurien kehityshankkeisiin. Nämäkin ovat sitten arvottomia omaisuuseriä tulevaisuudessa. On hienoa kuulla teidän kommenttinne siihen, että ei rahoiteta sellaisia hankkeita, jotka eivät ole yhteensopivia vihreän kehityksen ryhmän kanssa, mutta Simpson-komission jäsen myöskin totesi, että vihreä kehityksen ohjelma on pohjana näille hankkeille ja niiden rahoitukselle. Voisitte hiukan täsmentää tämän TEN-päivityksen aikataulun osalta Voisitteko myöskin eritellä, miten komissio aikoo varmistaa, että kaikki rajoitetut hankkeet ovat linjauksessa vihreän kehityksen ohjelman kanssa? Kiitos. Kelly. Kiitoksia, edustaja Sean Kelly. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Timmermans, selvästä esityksestä. Lyhyesti komissio on hyvin selvästi sanonut, että haluaa varmistaa, että kukaan ei jää jälkeen. Ja te ja puheenjohtaja Van der Leyen ovat sitä varten laatineet tämän oikeudenmukaisen siirtymän rahaston. Voitteko kertoa meille, minkä tyyppiset investoinnit voivat saada tukea tuosta rahastosta? Ja myöskin puhuitte yhteiskunnallisista haasteista, työpaikkojen menetyksestä ja talouskehityksen tasosta jäsenvaltioissa. Millainen painotus annetaan kullekin näistä tekijöistä? Ja sitten puhutaan hyvin paljon maantieteellisistä maantieteellisestä jakaumasta. Olen hyvin tietoinen omista maastani, jossa on hyvin paljon turvevoimaloita, joiden on suljettava. Äh, myöskin hiilivoimalan on suljettava, joten äh, maantieteellisen äh, jakauman on otettava huomioon myös reuna-alueet, kuten omani. Ja sitten viime viikon keskiviikkona parlamentti hylkäsi tämän peseilistan vasta lauseen äh, kahden kolmasosan enemmistöllä. Voitteko kertoa tämän äh, listan merkityksestä tulevaisuuden kannalta? Edustaja Robert Ross. The Green Deal wordt straks gestuurd via... Green Deal, vihreäkityksen ohjelma. Siinä on tiettyä taksonomiaa, siellä on aurinko- ja tuulienergia, mutta ekologinen katastrofi on sitten se, jos äh, meillä on paljon tuulivoimaloita, jotka joudutaan kahden vuoden kuluttua sitten uusimaan. Myöskin lintuja, hyönteisiä tuhotaan näillä tuulimyllyillä. Ja tämä vahingoittaa sekä lajien monimuotoisuuteen, vahingoittaa ympäristöä. Nämä mikä sitten on tilanne, jos ei saadakaan energiaa tätä kautta, se olla jokin varaenergialähde, joten aurinko- ja tulienergia eivät ole mitenkään ihanteellisia. Atomienergiallakin on haittapuolensa, mutta niin paljon kuin aurinko- ja tuulienergialla. Pitäisi rakentaa enemmän, silloin se kävisi nopeammin ja se olisi maksettavissa. Tuleeko komissio näkemään atomien voiman osana ratkaisua? Äh, Kiitoksia. Tähän päättyy tämä listamme. Minulla on vielä yksi puheenvuoropyyntö, jossa vain yksi puheenvuoropyyntö voin antaa 30 sekunniksi puheenvuoron. Edustaja Vais, olkaa hyvä. No sitten puhun ihan nopeasti. Me sanomme, että me jätä ketään jälkeen, mutta sitä varten meidän täytyy myös varmistaa, että me pidättele ketään. Meillä on teknologiat, meillä on markkinat, meillä on teollisuus, meillä on yritykset. Mitä ehdotuksia teillä on? Miten voimme ojentaa kätemme ja vaikuttaa alustoihin, sääntelyllisiin, vapaisiin alueisiin, kaikkeen, jotta innovaivat yritykset edistyisivät entisestään niin, että kukaan ei jää jälkeen. Ja onnistuin pitämään puheaikani. Vice President Timmermans, please, you have Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kiitoksia, että puhuitte näin lyhyesti, edustaja Weiss. Minä käytän hiukan enemmän aikaa. Konkreettiset vastaukset Puolaan liittyen tarkoitukseni on varmistaa, että Puola sitoutuu 2050 tavoitteisiin myös me olemme melkein jo perillä. Toivottavasti pääsemme sinne. On tärkeää meille kaikille, että kaikki jäsenvaltiot sitoutuvat tähän ja näin. tämä on myöskin mahdollista tehdä. Toivottavasti olemme oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ja muiden toimenpiteiden kautta voineet osoittaa, että tämä on täysin mahdollista. Totta kai tulemme tekemään myöskin suoraan yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa. Olen käynyt paljon keskusteluja pormestareiden ja olemassa olevien rakenteiden kanssa, esimerkiksi alueiden komitean, C40 tai muiden aloitteiden kanssa, kaupunginjohtajan ilmastosopimuksen kanssa. On tärkeää, mitä teemme näiden kesken hallitusten kanssa, sillä paikallis olosuhteet voivat jäsenvaltioissakin vaihdella ja tämä antaisi meille lisävälineen ja johtaisi myöskin lisäsitoumukseen ihmisten kautta, jotka paikallisesti olisivat tässä mukana. Tämä on mielenkiintoista, ei ainoastaan filosofisesti, vaan käytännössä se keskustelu, että haluammeko ilmastoneutraalia talouttava yhteiskuntaa, selvästikin yhteiskuntaa. Ja tärkeimmät eteenpäin vievät voimat tässä ovat kansalaisemme, jotka sanovat, että me haluamme parempaa ilmanlaatua. Me emme hyväksy sitä, että kaikki nämä ihmiset kuolevat ennenaikaisesti huonon ilmanlaadun takia. Me hyväksy enää taloudellista argumenttia, että teemme tämän ainoastaan työpaikkojen ja talouden takia. Ei se ole totta. Ja ihmiset myöskin haluavat vihreämpiä kaupunkeja ja vihreämpiä maaseutualueita. Ihmiset haluavat, että lopetamme se, mitä puhuttiin, mistä Macron puhui ikään kuin luomun ja eri lajien häviämisestä. Ihmiset eivät halua tätä. Ihmiset haluavat puhtaampaa vettä. Kyse on enemmästä kuin siitä, että pyritään hiilestä irtautumaan. Täytyy olla sellaisia alueita, että ihmiset voivat elää, elää kestävää, hyvää elämää. Ja sitten tämän kääntöpuoli on se, että tietysti se tarkoittaa sitä, mitä me sanoo, että hiilipäästöjä ei enää olisi Voisimme sanoa, että maailma voi kestää tämän. Äiti maa sen kestää. Me olemme tasapainossa. Ja niin kuin oikeutetusti sanoitte, tätä varten me tarvitsemme paikkoja, missä hiiltä imetään ikään kuin enemmän. On hyvä, että tällaisia teknologioita voidaan kehittää. Esimerkiksi myöskin, myöskin esimerkiksi meriympäristössä voidaan tehdä näin levien kautta ja sitten myöskin tämä metsittäminen. Ja tässä on tarkoitus hiilinieluja kasvattaa, luoda parempaa ympäristöä ja tehdä jotakin biologisen monimuotoisuuden eteen. Eli tässä on kyse muustakin kuin hiilestä irtautumisesta, siitä miten me tasapainotamme uudelleen ihmiskunnan luonnon kanssa, missä me elämme. Koska joskus me puhumme planeetan pelastamisesta. Ei tämä ole sitä. Kyllä se voi huolehtia itsestään. Jos ei se pidä meistä enää, niin se hankkiutuu meistä eroon. Kyse on ihmiskunnan pelastamisesta. Sitä me teemme. Luomme sellaisen planeetan, jossa ihmiskunnalla on paikkansa. 10 miljardia sillä tavalla, että otetaan huomioon muiden maailman osien tavoitteet, että ne pääsevät samalle kehityksen tasolle kuin me. Sitä me teemme. Me teemme hyvin tärkeää työtä. Se menee paljon pidemmälle kuin nämä talouteen liittyvät pohdinnat. En ole sellainen, joka sanoo, että tämä on helppoa. En ole se, joka sanoo, että meillä ei tulisi, että me tulisi kompastumaan. Näin kyllä, että varmasti tapahtuu. Mutta lähtökohdan pitäisi olla se, että tämä ei ole ainoastaan oikea asia tehdä, koska se on – se on myöskin mahdollista, koska se on. Ja jos me pidämme tästä konseptista kiinni, vaikka joskus pettymyksiäkin tulee, niin silti pääsemme takaisin vauhtiin sitten, kun tästä pettymyksestä on päästy eroon. On joskus ironista, että jotkin puolueista, jotka syyttävät valtion sekaantumista, ovat myöskin niitä puolueita, jotka esimerkiksi kansalaisvapauksien kohdalla ovat niitä, jotka vaativat valtion välintuloa kansalaisvapauksien poistamiseksi. Se on mielenkiintoista. Mutta tämän täytyy totta kai johtaa myös siihen, että löydetään rahoitusta julkisen rahoituksen lisäksi, jotta kaikki voidaan niin rahoittaa, mutta monet finanssipuolen ja investointi puolen ihmiset etsivät tämän kaltaisia investointeja. Meidän täytyy tarjota sääntely ilmapiiri, jota saadaan pitkän aikavälin ennustettavuutta ja vakautta, ja sitten voidaan saada lisää investointeja. Ja tämä on myöskin vastaus Rova Vaisin kysymykseen, että mihin tämä johtaa. Eikö tässä nyt sellaiset ihmiset voisi auttaa, jotka ovat edistyneet enemmän? Jos puhutaan ihmisiä, jotka haluavat tehdä enemmän, niin usein he sanovat, että jos menen Yhdysvaltoihin, saan luvan viikossa ja se on voimassa koko Yhdysvaltain alueella. Jos haluan tehdä jotakin Euroopassa, niin joskus tämä kestää kuukausia ja vuosia. Pitää katsoa byrokratiaa tässä kohtaa ja mahdollisuuksia stimuloida. Koska meillä on niin paljon uusyrityksiä, mutta ne eivät koskaan pääse sille tasolle, että ne voisivat toimia sillä tasolla, kun me tarvitsemme katsotaan, mitä me voimme tehdä. Meidän vaikutusvaltamme on rajallista, mutta se pitäisi käyttää järkevästi. Ja se, että poistetaan byrokratiaa kehityksen edestä, niin siinä voisimme parantaa. Joku teistä varmasti odottaa tätä yleistä etua koskevaan hankkeen listaa ja siihen liittyvää vastausta. Tämä on vahva sitoumus. Me analysoimme sitä hyvin tiukasti. Parlamentti me tietenkin oikean päätöksen mielestäni, mutta haluaisin myöskin sanoa selvästi, että me ehdollistamme tämän päätöksen, että voimme varmistaa, että emme investoi rahaa sellaisiin omaisuuseriin, jotka sitten menetetään tulevaisuudessa. Tämä on henkilökohtainen sitoumus. Totta kai monet haluavat tietää, että koska ja miksi. Totta kai se on tehtävänne, mutta minun tehtäväni valitettavasti on kertoa teille, että annan tämän sitoumukseni, voitte tarkistaa sen ja voitte arvioida sitten myöhemmin, että teinkö oikein vai väärin. Tämä on se sitoumus, jonka nyt tässä teille annan. Olen vakuuttunut siitä, että me voimme viedä tämän pitkälle. Ja se, mitä nyt tässä vaiheessa tästä haluan sanoa. No sitten Kreikan tapaus. Minun täytyy palata tähän Tiedän, että Kreikan hallitus suhtautuu myönteisesti siihen, mitä teemme. Tiedän, että on tiettyjä ongelmia tietyillä osa-alueilla, mutta yleisempi huomio. Meidän täytyy orientoida olemassa olevat varat tähän suuntaan. Kyse ei ainoastaan tästä 7,5 lisämiljardista, vaan siitä, että sitoudumme kohesiorahastoissa, rakennerahastoissa, yhteisessä maatalouspolitiikassa – Täytyy orientoida uudelleen ne varat, joita meillä on, ja varmistaa, että kaikki mitä teemme menee tähän suuntaan. No, aloitamme tästä 25 prosentista sitä pitäisi viedä sitten korkeammalle tasolle ilman viherpesua. No sitten vielä viimeinen huomio ydinvoimasta. Tämäkin kysymys otettiin esille. Minulla ei ole minkään kaltaista velvollisuutta puhua sitä vastaan. Ydinvoima ei tuota päästöä, me tiedämme sen, mutta se aiheuttaa muita ongelmia, jotka liittyvät ydinjätteeseen ja niin poispäin. Mutta tämän ohella sanoisin, että kunnioitan sellaisia jäsenvaltioita, joilla on periaatteellinen näkemys, näkemys ydinvoimasta. Me emme ole tässä jäsenvaltioiden esteenä. Ainoa, mitä pyydän, on se, että pitää päästä näihin lukuihin. Onko tämä järkevä investointi? Se on aina kysymykseni ja minun johtopäätökseni. Minulle, kun katson näitä lukuja, mielestäni on järkevämpää investoida kestäviin energialähteisiin. Mutta se on jäsenvaltioiden käsissä. Komissio ei periaatteessa vastusta ydinvoimaa. Katsokaa kuitenkin lukuja, ja luvut vain menevät ylöspäin. Ja kun katsotaan keskustelua, joka jatkuu Ranskassa, Hallitus keskustelee energiasektorin kanssa ja myöskin Ranskassa, joka uskoo ydinvoimaan. Nekin nyt osittain ovat jo keskittymässä uusiutuvaan energiaan ja osittain he näkevät, että nämä luvut ovat menneet ylöspäin. Eli katsokaa niitä. Ja totta kai kestävät energialähteet tuovat ongelmia. Meillä on verkostoongelmaa. Täytyy varmistaa, että kestävästä energiasta tulee luotettavampaa. Mutta nämä ovat kaikki osa tätä siirtymää. Ja me voimme tehdä tämän. Kyllä me onnistumme teidän avullanne. Kiitos. Thank you very much. Uh, thank you very much, uh, Vice President. Kiitoksia oikein paljon, varapuheenjohtaja Timmermans. Suunta on selvä kiireelliset kysymykset. Monet äh, kollegani sanoisivat, että äh, hätätila on selvä. Me olemme yhtenäisiä sen suhteen, että jotain pitää tehdä. Olemme vielä jakautuneita siitä, millaista tietä kuljemme. Olemme erimielisiä kaasun roolista, keskustelemme vielä ydinvoimasta ja ymmärrän monien argumentit täällä – Kuitenkin se, miten teemme oikeudenmukaista siirtymästä todella tehokkaan ja oikeudenmukaisen joillekin alueille. Olemme kuitenkin kiitollisia teille, että olette meidän kanssamme täällä tänään ja olemme innokkaita käymään vielä keskustelua kanssanne ja keskustelemaan, miten voimme strategiset tavoitteemme saavuttaa. Kiitoksia oikein paljon. Pyydän kaikkia lähtemään salista, paitsi ITREn jäsenet, heidän henkilökuntansa ja ITREn sihteeristö, koska meillä on kokous suljetuin ovin. Aloitamme kolmen minuutin kuluttua. Okay.